Good morning, colleagues. Apologize. Hyvää huomenta kollegat, pahoittelen myöhästymistä, mutta nyt lopulta voidaan aloittaa kokous. Mennään esityslistan kohtaan kuusi. Ja kuten tiedätte, tämä on viides kuukausittainen Ekon valiokunnan tarkastelu kerta delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanotoimista päätimme, että tällaiset äh, säännölliset valiokuntatason äh, tarkastelut järjestettäisiin näiden asioiden käsittelemiseksi. Ja meidän valiokuntamme pitää äärimmäisen tärkeänä, että se harjoittaa valvontavaltaansa tällä alalla. Ja tänä päivänä sitten päätimme, että keskustelemme tai keskustelemme MIFID kakkosen täytäntöönpalosta ja sitten myöskin arvopaperikeskusasetuksen aiheeseen. Meillä on nyt 90 minuuttia käytettävissä näihin kahteen aiheeseen. Aloitetaan MIFID 2. ja toivottaisin tervetulleeksi oikein lämpimäksi, lämpimäksi Elsma Sperin, Stefan Majorin ja Maria Teresa Fabrigasin komissiosta sekä komission että ESMAN tiimin. Ja pyydänkin sitten Majorin pitämään meille lyhyen esittelyn tästä tärkeimmästä aiheesta, joka koskee delegoitujen säännösten teknisiä standardeja MIFI 2 osalta. Kaikki olemme tietoisia, että aihe on valtava, emmekä pysty käymään sitä kattavasti tänään läpi. Mutta arvostaisimme kovasti, jos voisitte mahdollisimman tarkasti käydä läpi ne kaikkein tärkeimmät, relevanteimmat asiat tähän aiheeseen liittyen. Eli kiitoksia paljon. Teillä on puheenvuoro. Roberto for, uh, for the... Kiitos Roberto johdannosta. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo olla kutsuttuna täällä edustamassa Esmanin työtä Mifidin suhteen. Ymmärrän, että meillä on erillinen istunto vielä toisesta aiheesta. Aihe on erittäin monimutkainen ja meillä on noin 10 minuuttia puhuttavana Mifidistä. Ja pidän huolta, että teen tämän ajoissa. Kommentoisin ensin kakkosesta, joka on merkittävin kakkostason lainsäädäntöpaketti, johon ESMA on tarttunut perustamisen jälkeen 2011. Kuten tiedätte, osa me on tehdä kaikkemme sen varmistaaksemme, että konsultointi on mahdollisimman laajaa ja avointa ja että kaikki sijo- sidosryhmät tulevat kuuluiksi. Olemme myös aika ajoin kertoneet parlamentille, miten toimet etenevät. Ensin kommenensin markkina-aluetta ja keskityn kolmen substantiaaliseen alueeseen, josta keskusteltiin tai keskustellaan voimakkaasti nyt, kun eli ei-osekaupan seurattavuus, perushyödykkeen raaka-aineiden johdannaiset, ei osake seurattua transparenssi. Mifidissä on erittäin voimakas transparenssi, joka perustuu, ulottuu myös muihin kuin osakkeisiin. Ja Eskaman tärkein tehtävä on saada ja analysoida dataa, jotka liittyy äh, likviditeetti- ja kaupankäyntikattoihin, koska data ei ole nyt seurattavaa. Meillä on räytettyä dataa, sen laatu vaihtelee ja toisekseen harjoitus on erittäin iso ja vaatii paljon resursseja. Paljon huomiota on kiinnitetty äh, joukkolainojen transparenssi, seurattavuus, koska transparenssi liittyy likviditeettikäsitteeseen, jota ei ole erityisesti Euroopan joukkolainojen markkinoilla. Joukkolainojen määrä, jotka ovat seurattavia, on pieni, vain alle 10 prosenttia. ESMA on ehdottanut likviditeetin luokitettelun, joka perustuu ää, äh, ää, äh, laskea kokoon perustuva jokolainen luokitteluun. Me tiedämme, mitä heitä tämä herättää sekä ostaja- ja myyntipuolessa, ja olemme arvioimassa, mitä muutoksia tarvittaisiin. Nyt siirtyisiin raaka-aineen johdannaisiin. Meidän työmme raaka johdannaissa on taas aiheessa tämä kovasti työtä EUn siirtymällä kartoittamalla alueella, luomalla laajimman säätelyregiimin paljon laajemmin kuin Yhdysvalloissa. ESMA on tietoinen vastuussaan laatia metodologia, joka tässä painottaa yhdenmukaisen lähestymistavan riittävällä joustavuudella, ja että ei markkinoita kuristeta, erityisesti likvidejä markkinoita ja uusia sopimuksia. Mutta raaka markkinoille nämä välineet sinänsä eivät ole uuden säätelyn kohteena. Äh, rakennekauppaa käyvät yritykset joutuvat joko rajoittamaan jonkun joku verran spekulatiivista kauppaa tai ne vaativat MIFID 2 alaisen toimiluvan, koska niiden etuja, joita ne oli MIFID 1 alla, kavennetaan merkittävästi. Meillä on myöskin tämä tytäryhtiö poikkeamat ja öö, nämä kynnykset, joita ESMA asettaa. ESMA pyrkii tässä tapauksessa seurattamaan oikeudenmukaisuuden peritettä. Poikkeuksen tarkoitus on hyllää öö, raaka tuottajia – ja saada alle ne yritykset, jotka käyvät ainoastaan voittoa varten kauppaa, joka ei liity hedging-toimintaan, sopimustoimintaan suojaukseen. Ja kolmessa paperissa selitetään tätä kysymystä. Ja sitten markkinoiden mikrorakenne tällä alueella. Meillä on kaksi tähteä erityksessä. On tämä markkinat ja market velvollisuus ensinnäkin. Esimerkiksi merkittävää näyttöpohjaista arviointia tämän HFTn ja markkinoiden laajuus Principles during this process. Meillä on kilpailu noterasaskelissa pitäisi löytää noterasaskelun ja spreadin välillä osakkeittain oikea suhde ja likviditeetin ja hinnan pitäisi olla relevantteja ennen kuin noterausaskel määritellään. Me olemme tietoisia näistä askeleista ja pyrimme määrittelemään, miten tätä erityistä voidaan vielä hieno sääntää. Mitä market making velvollisuuteen tulee, meillä on tehtävänä määritellä järjestelmän yksityiskohdat ja osastaan uusia velvollisuuksia uusille yrityksille, jotka käyvät algoritmi, äh, algoritmipohjaisia hintoja Tämä muuttaa markkinointikäänteitä ja monet sidosryhmät ovat tietyksiä, että niitä toimintaa täytyy sen mukaan säätää, mikä on luonnollinen muutos ykköstason on sitä, me pyrimme luomaan kannuksia markkinoiden luomiselle ja me pakottaa siihen silloin, kun markkinaolot heikkenevät ja mutta vaativat vähimmäistä merkittävän läsnäoloa. Kolmen aiheen jälkeen mainitsin kolme menettelytapaa kysymystä, jotka ovat erittäin tärkeitä markkinoille. Totesin ja valiokunnalle, että unioni on aivan oikein hyväksynyt maksimiharmonisointiperiaatteen. Se on yksi euro oli, jota kansalliset valvojat vahtivat. Mutta kun meillä on ihka uusi regiimi tulossa, säätelyn täytyy olla erittäin tarkkana ja seurata ei-aiottuja vaikutuksia uuden järjestelmän ensi kuukausina ja vuosina, ja meidän täytyy säätää järjestelmää sen mukaan sen enempää kansalliset viranomaiset tai ESMA eivät kykene mitenkään nopeasti toimiin, jos tarvetta olisi. Siksi täytyy olla olennaista, että ensimmäisenä vuosina, kuukausina ensimmäisenä vuosina, kun MIFID 2 elää, niin ESMAn ja viranom, EU-viranomaisten täytyy olla läheisessä yhteistyössä ja miettiä joustavaa ja ketterää säätelyn muuttamista. Sitten me painetamme miten valtavaa ponnistelua säätelyn jälkeinen kausi vaatii kaikilta, mukaan lukien valmiilla ja markkinoiden osanotta ja infrastruktuuria. Säännöt ovat lopullisia vasta 2016 lopulla ja tulee olemaan vain yksi järjestelmä, luoda ATK-järjestelmät, menettelyt, erilaiset tietokannat, formaatit, raportointia, tällaiset raportointipohjat. Vaikka paljon on tehty yksityisellä ja julkisella sektorilla, tämä tulee, tulee olemaan merkittävä haaste saada kaikki järjestelmät täytäntöön pantua ja ajoissa pyörimään. Ja nyt puhuisin investoijien suojasta lopuksi. MIFID 2 on puitteet, jotka ottavat investointifirmoja toimimaan parhaissa eduissa parantamalla hallintaa ja organisaation vaatimuksia, parantamalla bisnessääntöjen toimista ja säätelemään suhteita kaikkien asiakasluokien kanssa ja otan omia uusia valtaoikeuksia säätelyviranomaisella kansallisella ja e- EUn tasolla. ESMAan tämä teknistä lähti 19.12. komissiolla teknisiä tietoja liittyen näihin kaiken kattaviin tavoitteisiin. Sieltä komissiolle, että hyväksytään useampia toimenpiteitä, jotka edelleen parantavat investoijien suojaa kautta EU. Näihin toimenpiteihin tarttaan toimia, jotka kävivät kriisin aikana vielä selvemmäksi vain muutama. Eh, tällainen kulttuuri ei ole riittävän ää, suuntautunut asiakkaan parhaissa edussa toimimiseen. Ja eturistiriintiriössä eh, eh, on insentiivi ja kannustaminen epäsuhteessa asiakkaaseen. Ja ESMA on sen takia ehdottanut hienon rakkeisempia toimijoita, jotka liittyvät hallintaan, governanceen ja organisaatiorakenteeseen, sen velvollisuuksien käytännön toteuttamiseen, pyrimme paremmin suunniteltuihin tuotteisiin ja parempiin palveluihin asiakkaille, sen kattavampaan selkeämpää tietoa investoinnista, eturistiriitojen kunnollista hallintaa, parempaa arviointia, tuotteiden so- soveltuvuutta, suositeltujen tuotteiden soveltuvuutta ja parhaita täytäntöönpanon ja investointien parhaan suojan ja reilu ja tehokas valitusten käsittely. Haluaisin painottaa, että niin komissiolla tekninen neuvo perustui läpikohtaisen sidosryhmien kuulemiseen. Ja siinä on hienovarainen tasapaino tasapainoja eri näkemysten välillä, joita laaja joukko sidosryhmiä esitti mukaan lukien investoijien ja rahoitusalan edustajien kannat. rinnakkain tämän teknisen neuvonannon ja standardien rinnalla, jota esimerkiksi vaaditaan, me työskentelemme myös suuntaviivojen parissa, jota, jotka liittyvät MIFID 2, kannattaa monimutkaisten tuotteiden, suuntavat henkilökunnan pätevyys ja ja sitten tämä cross-selling ja hallintoelimet. Muiden valvontaviranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö viimeiseen aiheeseen, joka on minusta investointien suojan kannalta tätä relevantti. Erityisesti haluaisin painottaa, että vaikka MIFID 2 on tärkeä lainsäädännön palikka investoijien kannalta, se ei ole ainoa. Nyt voimme taata, että investoija suojataan riippumatta tuotteesta ja välttämättä säätelyarbitraasia on äärimmäisen tärkeää, että säätelyverkosto säätelee eri tuotteita ja sektoreita samansuuntaisesti. Paljon kiitoksia tästä huomiostanne ja odotan kysymyksiä. Ja meillä on Esman tiimi vastaamassa. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon Esman puheenjohtajalle, pääjohtajalle ja nyt sitten toivotan tervetulleeksi myöskin komission edustajan ja annan puheenvuoron Maria Teresa Fabrikasille. Sure. Um, after this... Kiitoksia puheenjohtaja. Esman selvitysten jälkeen haluaisin nyt komission puolelta korostaa, että nyt me kehittelemme näitä delegoituja säädöksiä ja me olemme saaneet Esmalta neuvoja joulukuussa. On tiettyjä avainalueita, joille keskitämme työtämme ja keskusteluita jäsenvaltioiden kansallisten asiantuntijoiden kanssa. Meillähän on tämä komitea, Euroopan komitea, ja sitten haluamme kiittää myöskin esittelijä ja varjoesittelijöitä tästä työstä. Ja nämä riskialueet liittyvät tärkeisiin määritelmiin, eli systemaattinen internalisaattori, johdannaisten määrittely, erilaiset sopimukset, sitten ulkomaiset sopimukset. Ja sitten meidän täytyy katsoa, miten voidaan antaa tietoja kaupallisella pohjalla ja sitten miten määritellään vaatimukset, joita sovelletaan PK-markkinoihin. Ja sitten viimeinen alue, joka ei ole vähiten tärkeä, vaan itse asiassa tärkeimpiä, MIFID, kysymykset ja kuluttajakysymykset. Ja Meirio selitti, kuinka tärkeä tämä ala on. Siellä on asioita, joita pitää kehittää edemmälle, esimerkiksi laadun parantaminen ja myöskin täytyy selventää investointitutkimuksia. Eli katsotaan, milloin tämä tutkimus ei ole sääntöjen vastaista, koska näitä asioita on käsitelty ennenkin. Eli me vielä työstämme näitä asioita. Meillä ei vielä ole lopullista kantaa näistä asioista, ja siksi tänäinen kokous mahdollistaa sen, että voin puhua eri kannoista. Meidän täytyy varmistaa, että delegoidut säädökset ja tekniset standardit, kun katsomme näitä ESMAN luonnoksia, että ne täyttävät ykköstason tavoitteet, eli lainsäätäjät halusivat ilmaista, mitä tulee näihin markkinavälineisiin, niin nämä ehdot täytyy täyttää ja oikeudelliset tekstit ja standardit pitää luoda niin, että niistä saadaan riittävästi oikeusvarmuutta markkinoilla toimijoille ja sääntelijöille, jotta lainsäädäntöä voidaan panna täytäntöön. Meidän täytyy myöskin katsoa laajempia poliittisia tavoitteita, jotka liittyvät työllisyyteen ja kasvuun. Ja meidän täytyy löytää oikea tasapaino, eli meidän täytyy yrittää edistää kasvua ja meidän täytyy kalibroida kakkostason toimenpiteet. Kun markkinat ovat sitkeämmät ja kun saadaan takaisin sijoittajien luottamusta, koska meillä on korkeat standardit markkinoilla, niin voimme todella vaikuttaa työllisyyteen ja kasvuun Euroopassa. Eli meidän puoleltamme tavoitteena olisi, että Delegoidut säädökset julkistetaan ensi vuonna virallisessa lehdessä ainakin, jotta markkinoiden osallistujat ja sääntelijät saisivat vähän tietoja, joiden mukaan he sitten mukauttavat järjestelmiään ja voivat valmistautua lupiin, joita tietyissä tapauksissa tarvitaan. MIVIR Tuuhan on laajentanut nyt tätä skaalaa hakemusten osalta. Ja tästä syystä me todella teemme kovasti töitä, jotta voimme pitää kiinni näistä sitoumuksista. Muistuttaisin vielä, että mitä tulee teknisiin standardeihin lainsäädännön mukaisesti, ESMAN pitäisi toimittaa näitä tietoja heinäkuuhun mennessä, ja siksi tämä johtaa myöskin siihen, että delegoidut säädökset ja tekniset standardit voidaan sitten julkistaa virallisessa lehdessä ensi vuoden alussa. Eli toivottavasti meillä on rakentavaa vuoropuhelua täällä tänään valiokunnassa, mutta jatkamme myöskin sitten kahdenvälisiä keskusteluita. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja nyt sitten voidaan aloittaa jäsenistä. Ensiksi esittelijä Markus, ole hyvä. Ja vielen dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen, liebe Kiitoksia puheenjohtaja, kollegat. Haluaisin ensinnäkin kiittää neuvottelutiimiä, varjoesittelijöitä ja niitä, jotka viime kaudella olivat tässä mukana ESMassa. Meillähän on säännöllisesti kokoontumisia, jotta voisimme välttää jotain, mitä emme halua. Eli parlamentti hiukan näkee nämä asiat eri tavalla. Eli kiitokset nyt tästä. Meillä on ollut jo kolme kokoontumista ja meillä on vielä neljäs vuorossa tänään. Ja mielestäni tämä on erittäin hyvä, koska tämä on erittäin monimutkainen aihe, josta nyt keskustellaan tässä lyhyessä ajassa, mikä ehdi kaikkia elementtejä käsittelemään. No sitten toiseksi, lainsäädännössä on tietysti pyritty siihen, että voimme ylläpitää näitä delegoituja säädöksiä ja teknisiä standardeja ja niiden täytäntöönpanoa. Esittelijänä ja neuvottelutiimi oli myöskin samalla kannalla, eli mitä tulee tasan, tason ykkönen, jos sitä ei pystytä lainsäädännön kautta ratkaisemaan, niin myöskään se ei onnistu tämän tasolla kaksi. Ja nämä ovat hallinnollisia säädöksiä, jos katsoo vaikka Saksan lainsäädäntöä. Eli voimme säätää hallinnollisia säädöksiä, jotta sitten poliittiset tavoitteet voidaan panna täytäntöön. Eli tästä nyt vain lyhyet huomiot. Ja no kyse on tietysti siitä, kun kyse on näin monimutkaisesta asiasta, että se, mitä Euroopan parlamentti, mitä oikeuksia sillä on lainsäädännössä, niin ne eivät sitten saa mennä hukkaan tässä matkan varrella. Eli meidän täytyy tietysti olla joustavia ja mukauttaa toimintaamme. No mitä nyt Esmasta kuulin, major, niin ei tietenkään voi olla niin, että siellä on vain yleisiä direktiivejä, joita pannaan täytäntöön. No tulee sitten vielä konkreettisiin asioihin tässä. Ja mehän emme ole näissä mukana. Ja sitten tulos on ehkä täysin päinvastainen kuin mitä oli tarkoitus. Eli meidän täytyy nyt ottaa parlamentin kanta tässä asiassa huomioon ja Ilmeisesti neuvoston samoilla kannoilla, eli jos lainsäätäjät ovat näin samoilla kannoilla, niin toivottavasti näin tulee myöskin käymään. No sitten vielä pari konkreettista asiaa. Kuluttajasuoja tietysti on hyvin ratkaiseva meillä neuvotteluissa ainakin. Ja sitten näistä hankinnoista sanoisin, meillä ei ole mitään yleisiä hankintakieltoja, me olemme jättäneet tämän jäsenvaltioiden käsiin. Tämä nyt ei tee asiasta teille kovin yksinkertaista, tiedämme sen, mutta toisaalta meidän täytyy pitää mielessä, että meillä on hyvin erityyppisiä järjestelmiä kansallisella tasolla ja parlamentin, onko parlamentissa ja neuvostossa sitten enemmistö tiettyjen järjestelmien tueksi, joita jäsenvaltioissa on, ja pitäisikö ne poistaa. Ja sitten on näitä julkistamistietoja, ja olemme katsoneet, että palvelujen laatua on parannettava. Tämä oli poliittinen päätös, joka on tehty tietoisesti, ja odottelemme, että ESMA ja komissio myöskin ottavat nämä huomioon. No, tietysti täytyy katsoa sitten tätä laadun parantamiskriteeriä ja selventää sitä. Jos nyt katsotaan, että tässä on puhuttu laadun parantamisesta jokaisessa yksittäistapauksessa, eli case by case basis, no silloinhan se johtaisi valtaviin dokumentointimääriin. Ja tässä on myöskin ongelmia, kun katsotaan näitä veronhuojennuksia. Eli tässäkin laadun paranna, parannus täytyy ottaa huomioon, koska muuten tässä mennään liian pitkälle. Ja Esman ehdotus, jossa oli näitä erityisiä suosituksia ja sitten, että no täytyy sanoa, että tietysti kotisivuilla voitte julkistaa joka päivä mitä haluatte, mutta MIFID 2 pitäisi yhdistää tähän. Meidän täytyy tämä nyt ottaa huomioon. Ja sitten PK-markkinat. MIFID 2 haluamme, että rahoitusmarkkinat ovat turvallisemmat ja läpinäkyvämmät mutta myöskin pk-yrityksillä pitää olla pääsy sinne. Ja siksi meillä on uusi kategoria otettu käyttöön markkinoiden osalta, eli siellä voidaan paremmin ottaa huomioon pk-yritysten ongelmat. Ja tämä liittyy myöskin päämarkkinaunionin, jos nyt ymmärsin vihreä kirjaa oikein, mutta en tiedä päästäänkö Esman ehdotuksilla näihin tavoitteisiin. Eli täytyy nyt kuulla, mikä on komission kanta tähän asetukseen eli millä tavalla tätä delegoitua säädöstä pitäisi sitten soveltaa. Ja sitten MTF-toimijat joutuvat tietyn ajan sisällä muotoilemaan nämä sopimukset ja jonkinlaista harmonisointia pitäisi olla, jotta voitaisiin hyötyä tästä ja jotta saisimme likviditeettivaikutuksia ja lisätä PK-yritysten kasvumarkkinoiden houkuttelevuutta. Tästä nyt ehkä tulee sitä menestystä, jota olemme odottaneet, mutta ei tämä kaikki työ hukkaan silti ole mennyt. No sitten näiden osakkeiden osalta saattaa myöskin pk-yritysten osalta tulla kielteisiä vaikutuksia, ja ESMA on ehdottanut, että voitaisiin tehdä maksuttomia yritysanalyysejä. Eli se tarkoittaa, että täällä Action Research on sallittu ainoastaan silloin, jossa maksetaan eri tililtä ja jos sitten loppukäyttäjä maksaa viime kädessä nämä kulut. Ja tähän liittyy sitten käytännön kysymyksiä. Voiko salkunhoitaja toillakin siirtää nämä kustannukset asiakkaalle vai voitaisiinko jo etukäteen katsoa, kuinka paljon tutkimusta tarvitaan ja sitten siitä voidaan valmistella asiakirja, koska sehän riippuu näistä investointipäätöksistä. Mutta Bisma, Esma on tässä asiassa mennyt hiukan pidemmälle kuin mitä me halusimme poliittisesti näillä kasvumarkkinoilla. Ja meillä on nyt vähemmän näitä yritysanalyysejä ja siksi pääsy pääomamarkkinoille on hankalampaa. Tämä ei koske suurkonserneja, vaan pieniä ja keskiokoisia yrityksiä, joiden pääsyä näille markkinoille pitäisi itse asiassa helpottaa. No sitten julkistamisvelvollisuudet. No teknisiä suosituksia on tehty liittyen näihin kustannuksiin ja maksuihin. Ja PRIPSin osalta oli samanlaisia säädöksiä ja OGAFin. Ja olen huolissani, tai oikeastaan kysyisin komissiolta, voidaanko varmistaa, että viime kädessä meillä ei ole erilaisia ehkä päällekkäisiä julkistamisvelvollisuuksia MIFIDin, PRIPSin ja muiden osalta, ja tällä tavalla markkinoille pääsy tulisi hankalammaksi tai täysin mahdottomaksi kun näitä kaikkia näitä säädöksiä ja sääntöjä, jotka pitää, joita pitää noudattaa. Sitten Systematic Internalizer. ESMA on saanut meiltä tehtävän antaa selkeitä määritelmiä siitä, mitä kriteereitä käytetään tässä luokittelussa. Ja kriteereinä on sanottu, että systemaattinen ja usein toistuva kaupankäynti. No teidän täytyy nyt sitten määritellä tämä, mutta kun katsotaan näitä toimijoita, sehän usein, lukumäärä pysyy usein samana, ja siksi tarvitaan yhtäläiset kilpailumahdollisuudet, eurooppalaisia raja-arvoja, jotta nyt sitten saataisiin hiukan oikeusvarmuutta näihin kysymyksiin. Eli tässä voitaisiin varmistaa, että nimenomaan tätä ongelmaa ei jouduta kohtaamaan. No, tässä nyt on vielä pari asiaa. No, sitten tämä korkeataajuuskauppa. No, ykköstasolla tästä asiasta tehtiin päätös, eli pausseista, jotka liittyvät tähän sääntelyyn Yhdysvalloissa. Eli Eurooppa on tässä osoittanut, että meillä on esimerkillistä lainsäädäntöä, kun ajatellaan muita rahoitusmarkkinoita. Eli eurooppalaisina voimme myöskin opettaa amerikkalaisille jotain. Ja korkeataajuuskaupassa, OFT-kaupassa, se joka toimii kauppiana näillä, näissä kysymyksissä, niin silloin siellä näitä sääntöjä jo sovelletaan. Ja sitten tekniset ohjeet No siihen on esitelty kolme erilaista ratkaisua eikä yhtä, ja ne kaikki liittyvät tähän Interrate Message Rates. Ja sitten meillä on näitä absoluuttisia kynnysarvoja, jotka korvaavat nämä suhteelliset raja-arvot. Ja nämä suhteelliset raja-arvot ovat aika ongelmallisia, koska kun ajatellaan, jos on HFT-kauppias tai ei, niin se ei ole itsestä pelkästään kiinni, vaan se liittyy onko jonkun kynnysarvon ylä- vai alapuolella. Eli joskus on HFT-kauppias, joskus ei, ja joskus joutuu noudattamaan näitä sääntöjä, joskus ei. Eli kysyisin komissiolta, kun tässä on nämä kolme vaihtoehtoa, niin mikä niistä pystyisi välttämään tämän ongelman. Ja sitten vielä Esma puhui näistä energia-alan raaka-ainejohdannaisista. Mifidissähän tätä asiaa on käsitelty ja lainsäätäjänä me tiesimme pitkien keskusteluiden jälkeen, että me teemme tämän poikkeuksen sivutyön osalta. Ja sitten kakkostasolla täytyy selvittää, milloin tämä poikkeus astuu voimaan. Ja Esmassa pitää määritellä näitä kynnysarvoja. Ja tässä on puhuttu 5 prosentista pääomasta tai 0,5 prosenttia markkinaosuudesta. Ja mielestäni Tämä on hyvin alhainen, koska sehän tarkoittaa, että tämä sivu, silloin tätä sivutyölauseketta ei voida soveltaa. No Esmahan puhui jo siitä, ettei mitään selkeitä lukuja ole näiden markkinoiden koosta. Eli komissiohan on sanonut, että kun meillä on tämä EMIA, niin vähitellen sitten saadaan näitä lukuja käyttöön. Ja te viittasitte siihen, että tämä on iteratiivinen prosessi, eli markkinaosuuskriteeriä ei pystytä ihan helposti soveltamaan. Ja sitten hedging, konsernin sisäiset transaktiot, no niitä ei ole otettu tässä esille. Eli ei ole mitään syytä asettaa alhaisia kynnysarvoja me halusimme tässä toimia näin ja siksikin tässä nyt kysymys, eli miten voidaan varmistaa se, että mitään MIFID-lisenssiä ei tarvita. No, toivottavasti en nyt puhunut liian pitkään, mutta esittelijänä nämä olivat minulle erityisen tärkeitä kysymyksiä. Kiitos. Thank you, Markus. Uh, you have been a little bit, but uh, indeed there were... Kiitoksia paljon tässä oli aika paljon aiheita, jotka kyllä täytyi käydä läpi, joten aikaahan siihen tarvittiin. Annamme anteeksi tämän ajankäytön ylityksen. No sitten annan SND-ryhmän Annelies Dotsille. Kiitoksia paljon. Uskoisin, että tämän aamunin keskustelu osoittaa, että on aika vaikeaa eh, liioitella, kuinka laaja ja monimutkainen asiakirjaineisto tämä on, ja minun, minä uskon, että useimmat tietävät, miksi MIFID, MIFIDia alettiin rakentaa, mutta käydään nyt nopeasti vielä läpi sen tavoitteet. Ensinnäkin markkinat ja rahoitusinstrumentit täytyy saada ää, läpinäkyvämmäksi sekä kuluttajille että lainsäätelijöille, ja nämä markkinat piti myöskin avata kilpailulle niin, että voitaisiin lisätä innovatiivisuutta ja sitten myöskin vakautta piti arvopaperimarkkinoilla lisätä, jotta voitaisiin estää, estää aikaisemmat virheet. Ja kaiken tämän lisäksi ei pitäisi lisätä hallinnollista taakkaa kaikille niille, jotka osallistuvat näihin markkinoihin, näille mark, näiden markkinoille toimintaan. Ja kuten todettiin aikaisemmin, MIFID Mifidin täytäntöön pano on se kaikkein tärkein asia, tai itse asiassa aikaisemmin Mifid version täytäntöönpano oli se kaikkein suurin, suurin projekti, mitä tässä on tehty, ja haluaisin onnitella Van Kesmaa tästä valtavasta työstä, mitä hän on tehnyt näin monimutkaisen asian parissa tähän mennessä, ja komissiotakin haluaisin onnitella, ja kiittäisin myös tulkkia, että täy, tulkkeja, koska olen aivan ällistynyt heidän kyvystään tehdä näin hyvää työtä näin teknisen asian parissa. Ja sitten vielä haluaisin kiittää Markusia esittelijänä. Hän on todella ponnistellut tiiviisti, jotta kaikki varjoesittelijät olisivat mukana ja olemme tavanneet ESMAN edustajia, komission edustajia säännöllisesti ja olen ollut todella tyytyväinen nähdessäni, kuinka tämä prosessi on toiminut. Ja kuten tässä keskustelussa on käynyt ilmi, niin tässä on valtava määrä aiheita, joihin voitaisiin keskittyä, joten yritän nyt rajoittaa kommenttini mielestäni kaikkein tärkeimpiin periaatteisiin, joita nyt yritän tässä soveltaa, kun tarkastelin tätä lainsäädäntöä. Niitä on neljä. Ensinnäkin Ensimmäinen koskee avoimuutta ja tämä on minun mielestäni se kat, kattava MIFID 2 tavoite. Minun mielestäni talouskriisi osoitti hyvin selkeästi, mitä voi tapahtua silloin, kun sen enempää sääntelijät kuin markkinoille osallistujat eivät tiedä, mitä oikeastaan kaupataan ja missä. Eli emme tiedä, missä riskit piilevät järjestelmässä. Tietysti voi olla sellaisia tapauksia, jossa tarvitaan poikkeuksia avoimuuteen. Esimerkiksi jos on likviditeetti ongelmia tai, ja on vaara, että markkinat toimivat näitä tilanteita vastaan, mutta minun mielestäni nämä pitä, pitäisi olla todellakin poikkeuksia avoimuuden periaatteeseen. Ja sitten, jotta tämä kakkosvaiheen työ saataisiin päätökseen, niin haluaisin kuulla ESMA ja komissiota tai kehottaa ESMA ja komissiota lisäämään avoimuutta, avoimuutta eikä vähentään, vähentämään sitä, koska ne ovat, avoimuus on tämä perusperiaate. Sitten kun puhuttiin tuosta kauppojen sisäisistä toteuttajista, systematic internalizereista, niin tämä ei välttämättä automaattisesti luo uutta tällaista hämärää aluetta kaupan käyntiin Ja kahdenvälinen kauppa silloin, kun siinä on oma pääoma vaaranlaisena, niin silloin tai riskinalaisena on aihe, josta keskusteltiin jo valiokunnassa. Ja mitä tulee sitten tähän high frequency tradingiin, niin toistan ajatukseni, minkä olen jo sanonut monta kertaa neuvotteluryhmässä, nimittäin on vaikea valita absoluuttisten ja suhteellisten määritelmien välillä. Ja minun mielestäni tarvitaan joustavuutta tällä alueella. Ja sitten olemme puhuneet myös näistä hyödykejohdannaismarkkinoista ja paljon tästä on jo sanottukin, mutta minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että silloin kun kynnysarvoja asennetaan, niin täytyy ottaa huomioon tekniset haasteet, jotka e- ESMalla on. Uusi asema, äh, äh, aseman äh, uutta asemaa koskevat rajat ja raportointirajat pitää ottaa huomioon. Ja täytyy miettiä, mitä on sanotte eurooppalaisesta lähestymistavasta, jonka pitäisi olla aina tiukempi kuin USAn lähestymistapa. No siitä voidaan keskustella. Minun mielestäni kuitenkin äh, hyödykejohdannaismarkkinat voivat olla sellainen paikka, jossa on, voidaan helposti spekuloida äh, hämärän turvin. Ja toinen periaate, joka mielestäni täytyy pitää mielessä, on tietenkin investoijien ja kuluttajien suojaaminen. Ja valitettavasti olemme kaikki meppeinä tietoisia siitä, kuinka liian monimutkaisia rahoitustuotteita myydään asiakkaille, jotka eivät ole tietoisia niistä riskeistä, mihin he ryhtyvät. Ja sitten olen iloinen, että Esman puheenjohtaja tässä totesi, että halutaan varmistaa, että tuotteita ostetaan kuluttajien ja investoijien etujen mukaisesti. Arvostankin kovasti sitä työtä, mitä ESMA on tehnyt sijoittajan suojan puhteen. Tietysti siellä vielä on jotakin viilattavaa, mutta komissio toivottavasti ESMAn neuvoa siellä noudatetaan. Ja erityisesti olen huolestunut siitä, tai ta, haluaisin, että emme näkisi ESMAn neuvojen vesittyvän, koska mielestäni se on koko kuluttajan suojan peruste, jos tarkastellaan, esi- tai investoijien suojan peruste, peruste, jos esimerkiksi ajatellaan laadun parastamistestausta, niin komissio ehkä voisi miettiä jopa ESMAn ehdotusten kiristämistä, tiukentamista. Olen aivan selvää, että tarvitsemme selkeyttä markkinoille. Ehkä meidän täytyy vielä selventää sitä, että mitä tuolla terve, ser, selkeydellä tarkoitetaan. Ja tuota listan sisältöä voidaan vielä selventää, mutta me tarvitsemme siis selkeyttä ja varmuutta. Ja mitä tulee tutkimukseen, niin uskon, että ESMAN yritys saada aikaiseksi kompromissi on ollut hyvin kattava. ESMA on ottanut mukaan paljon sidosryhmiä tähän keskusteluun. Ja tämä kompromissi on vaikea prosentsi aikaan saatavaksi, mutta mielestäni tämä on nyt onnistunut aivan hyvin, eikä sitä pitäisi vesittää. Ja sitten kolmas perusperiaate, jota haluaisin edistää, on se, että MIFID 1 ja 2 saavuttavat sen tilanteen, että rahoitusmarkkinoilla olisi lisää kilpa, enemmän kilpailua, ja tähän viitataankin pääomamarkkinaunionin yhteydessä halutaan, että yhä enemmän liikeyrityksiä, monenlaisia bisneksiä, pieniä ja isoja, kääntyisivät pääomamarkkinoiden puolteen. Ja pitäisi tietysti rohkaista tätä kilpailua. Ja se tarkoittaa sitä, että markkinatietoihin pääsy pitäisi olla kohtuuhintaista. Ja MIFID ehdottaa tähän konsolidoituja sääntöjä ja tietoja. Ja tämä voidaan saada aikaiseksi vain silloin, jos tietoja voidaan toimittaa kohtuullisella ää, kaupallisella kohtuullisella kaupallisella perustalla. Ja mielestäni tässä tärkeämpää olisi avoimuus kuin hinnan valvonta. Ja en tiedä, voitaisiinko mennä vielä pidemmälle. Voitaisiinko avoimuutta harjoittaa myös kulujen suhteen, eikä pelkästään äh, hintojen suhteen. Ja vielä lopuksi pitäisi muistaa rahoitusvakauden takaaminen. Olin iloinen, kun kuulin, että sekä ESMA että komissio keskittyivät tähän aiheeseen. MIFID niin kakkonen 2 laadittiin tietysti talouskriisin jälkimainingeissa, kun vakauden tarve oli se ohjaava johtotähti mutta olen hieman huolestunut MIFIDin ja muidenkin asioiden pyörivästä keskustelusta, koska jotkut sanovat, että no nyt meidän täytyy lopettaa vakaudesta puhuminen ja täytyy ajatella enemmän kasvua. Mutta olen kovasti samaa mieltä komission kanssa siitä, mitä se sanoi tästä aiheesta. Itse asiassa MIFID 2 pitäisi pikemminkin edistää sen sijaan, että se rajoittaisi olosuhteita kestävälle kasvulle. Ja tietysti avoimuus ja kilpailu ovat tässä keskeisessä asemassa, joten viimeinen vetomukseni Esmalle ja komissiolle olisi, että pitäisitte kuulla kurssin selkeänä niin, että MIFI 2 perusta ei perustuisi väärään eroon äh, äh, avoimuuden ja vakauden välillä. Kiitoksia. Annalise. Now Kate Swinburne. Thank you, Mr. So, Annalisa Kate Winburn. The amount of time, and I know that we have another. Meillä on ainakin mietintö ennen kuin lopetetaan puoli toista. Ja siksi puhun lyhyesti. Arvostan todella tapailla harjoitus etenee ja sitä, millä esittelijät ovat järjestäneet useampia kokouksia ja varmasti lisäkin tulee Esman kanssa ja komission kanssa. On tärkeää saada yksityiskohdat paikalleen. Ja kun me yhdessä lainsäädäntövaltaa käytämme, täytyy ymmärtää, mitä tekstit tarkoittavat. Ja aina ei ole ihan helppo ymmärtää kaiken paperilla lukevien ilmaisujen tarkoitetta. Keskitynkin sitten tähän ei-osakekauppaan, äh, kaupankäyntiin ja seurattavuuteen ja edellis, suhteeseen edellisen kuulemiseen. Heti siksi, koska meillä oli näitä kolmikantaneuvotteluita, trilogia ja jos käytämme paljon aikaa sen suhteen erityisesti näiden tuottajan suhteen, jolla kiinteä tuotto, kiinteätuotteisten tuottajan suhteen. Me maanantaina keskustelimme, josko meidän pitäisi vähittäismyyjien pohjalta tai tukkomarkkinoiden suhteen luokitella tuotteita, vai pitäisikö me jättää asiantuntijoille seurattavassa vaatimukseen kalibrointi äh, dataalla sen sijaan, että poliitikkoot löysivät pöytään numeroita, joten me päätimme, että emme tänne prosenttilukuja niille jokalainalle, joita pitäisi kattaa. Me jätimme sen äh, asiantuntijoiden data-analyysin kalibroinnin tehtäväksi. Tämä on pikkasen huolestunut kahdesta MIFID kakkosesta kalibroinnista ei käden suhteen. Olemmeko me ajatelleet vaikutusta lopputuottajille, ja seuratusvaatimuksia ei kalibroida oikein. On kyseenalaista, jos me käytän likvidien markkinoiden määritelmiä, kuten konsultaatiopaperissa on. Olen vähän huolestunut siitä, mitä määritelmä on. Painetaan, että kun markkinat eivät ole likvidit, me emme julkaise kaupan jälkeistä dataa, eikä meillä ole kauppainetaan vaiheen transparenssivaatimuksia. Mutta tässä soveltaisimme markkinat ovat, eivät ole likvidejä. Sen sijaan, että meillä olisi välttämättä markkinoiden tiettyä täytyy sillä likvidi. Ja sinne tätä analyysistä minun mielestä tämä on ristiriidassa nykykannan suhteen, jossa pyrimme rohkaisemaan pääomamarkkinoiden käyttöön, rohkaisemme investointeja eurooppalaisiin kiinteään tuotteisiin että haluaisi liian normittavaa tekstiä, joka voisi rajoittaa markkinoita. Näiden loppukäyttäjävaikutuksen lisäksi olen vähän huolestunut siitä, miten kalibrointi on tapahtunut. Majones johdanto puheenvuorossa totesi, että näyttöpohja, jolla tehdään kalibrointia, on kyseenalaista datalähteen suhteen. Ready and willing buyers are on a continuous basis. Kun markkinat toimivat jatkuvalta pohjalta, niin kalibrointi tavoittaa kaupan kerran tapa kaksi päivässä. Ja meillä on liikkuvat markkinat, jos tapahtumia yksi kaksi päivässä. Tämä on ristiriitoissa. Me data on kyseenalaista. Se on alkanut vasta siitä, miten raportointi alkoi. Me tiedämme, miten ongelmallinen tuo kausi oli. Ja data ei ollut aluksi puhdasta, koska siellä oli päällekkäistä tuplaraportointia tietyt instrumentit luokiteltiin epäasianmukaisesti ja tuo kolmen kuukauden alue aika on huonoin data luotava kausi. Meidän täytyy ajatella vähän muita kaosia. CDS-markkinoilla esimerkiksi likviditeetti vaihtelee voimakkaasti. Onko stressikausi tai rauhalliset ajat markkinoilla? Meidän kalibroinnin täytyy olla hienostunut, että vetoaisin siihen – Mä haluaisin erityisesti joukkolainamarkkinat ja muut kiinteätuotteiset että niiden lähestymistään pitäisi olla evolutionaarinen, ei vallankumouksellinen. Me tiedämme, että Yhdysvalloissa on vasta kaupan jälkeinen niin transparenssi maailman 20 likviidemmälle joukkolainalle. me odotamme, että Euroopalla olisi samanlainen prosentti, joka olisi sopiva sekä kaupan edeltävän että kaupan se saattavuuteen, kun kukaan mukaan ei ole maailmassa päässyt lähellekään sitä. Ja että halusimme vähän vahvistusta sille, että me kaligramme tätä järjestelmää, pitää huolta siitä, että silloin kun totellaan on äh, harvaan tapahtuvaa kappaa, yksi kaksi kertaa päivässä tuotetaan perintä likvidinä, ja me määrittelemme likvidit markkinat, silloin meillä on halukkaita kaupan käyntiosapuolia kummallakin puolella jatkuvalta pohjalta. Ja Marisin kommenteista ymmärsin, että nykyään perustuu liikelaskijan kokoon ja että kalibrointi kattaa alle 10 prosenttia joukkolainasta ja haluan rahoitella teitä, että eipä se haittaa meitä, jos se tavoittaa alle 10 prosenttia joukkolainasta, koska ne ovat epälikviidejä. Emme me halua sieltä prosenttikiintiötä, emmekä odotakaan. Me haluamme dataa, emmekä prosenttikiintiötä. Ja jos meillä on parempi data otos, niin haluamme, että uudelleen kalibraatio olisi välttämätöntä. Ne jos teistä transparenssitasot, ja jos markkinat esimerkiksi likvidejä, jos me haetaan investointeja ja ja vastaaviin tuotteihin, että teillä on mekanismi, jos voitte poistaa tuon vaatimuksen kauppaa edeltävän ja kaupan jälkeisen transparenssin suhteen, joten minun on tietyissä välin investointi tuotteessa, jossa samanlaista meillä ei ole riittävän hienojakoinen, granulaarinen, disagraatin lähestymistapa ja paremman luokittelun. Ja me haluamme, että tämä datanne on parempi laatuista tämän laajempaa ja laajempi skaala. Pikemmin kuin tämä kolme kuukauden ikkuna, jos sinä oltaisiin tapahtua. Kiitoksia Keille. En näe nyt koraa paikalla, joten annan puheenvuoron Fabio De Masille. Thank you, Chair. I have to... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kakkostason meppi ja kun ensimmäistä kertaa näin tämän asian, niin ajattelin, että olisi ehkä hauskempaa lukea ja opetella ulkoa Mexico Cityn puhelinluettelo, mutta totuin sitten kuitenkin tähän asiaan. Keskittyisin nyt kahteen tai ehkä kolmeen asiaan, jos aika riittää. Ensinnäkin nämä johdannaiset – ESMA määrittelee tämän toimintatavan, jota pitää sitten noudattaa kansallisella tasolla, kun määritellään näitä rajoja. Ja yksittäiset kauppiaat voivat pitää hallussaan 25 prosenttia näistä plus miinus 15 prosenttia riippuen jäsenvaltioiden päätöksistä. Eli tässä puhutaan 10-40 prosenttia markkinoista, joilla yksittäiset kauppiaat voivat toimia. Ja tämä on kyllä liian korkea, jos yksittäisellä kauppiaalla osuus voi olla 40 prosenttia. Ja tässä pitäisi olla enemmän joustavuutta, ja tämä margina pitäisi kyllä supistaa. Ja toinen asia, tämä kanta, raportointi. Siellä on kynnys, joka liittyy osallistujien lukumäärään. Eli tietyn lukumäärän alapuolelta ei tarvitse raportoida. Eli nämä tiedot sitten tulevat saataville ESMAlle mahdollisimman nopeasti, koska katsomme, että markkinoiden läpinäkyvyys on hyvä asia. Ja se ei loisi mitään kielteisiä vaikutuksia. 30 on ehdotettu kynnykseksi, se on aika korkea. Ja tämä on erittäin korkea, koska Euroopan markkinat ovat sirpaloituneempia kuin Yhdysvaltojen markkinat. Ja olisi ehkä parempi laskea sitä noin kymmeneen. Ja meidän täytyy ehkä katsoa näitä rajoja tulevaisuudessa. Sitten sijoittajien ja kuluttajien suoja, tutkimus. No Markus Ferberhän puhui tästä jo. Minulla on hiukan erilainen kanta. Valtaosa PK-yrityksistä ei saa paljon rahoitusta pääomamarkkinoilta, mutta kuitenkin jos investointi yritykset hyväksyvät tämän tutkimuksen, niin ne voivat niin tehdä, kun ne maksavat suoraan tutkimuksesta tai sitten jostain tutkimustililtä. Eikä ole mitään ongelmaa siitä, että tästä tehdään läpinäkyvää, koska tämähän on oikeastaan osa hinnanmuodostusprosessia. Eli jos tutkimusta täytyy tehdä, niin se pitäisi olla avointa, läpinäkyvää loppu kuluttajalle, eikä tämä palvelu mielestäni siksi olisi liian kallis. Muutenhan se loisi eturistiriidan. Se olisi piilotuki, ja jos joku haluaa jotain palveluita ja sillä on hinta, niin se on sitten osa markkinaprosessia. Ja sitten tämä HFT-kauppa. Tällä hetkellä on kolme vaihtoehtoa esitetty. Eli kauppia, joka saa yli neljä viestiä sekunnissa, häntä pidetään HFT-kauppiana. Ja kolmas vaihtoehto, eli kauppias, jolla on tietty määrä peruttuja kauppoja suhteessa muihin, niin tämä pitäisi yhdistää vaihtoehtojen kaksi ja kolme, mitä tulee tähän rekalibraatioon ja riippuen, ja tätä täytyy sitten katsoa tulevaisuudessa, eli millä tavalla HFT-kauppiat sitten sopivat näihin määritelmiin. Kiitos. Kiitoksia sitten Sven Giegold. Uh, first of all, uh... No niin, ensinnäkin keskustelu osoittaa jo kuten Keikin totesi, että se mitä täällä MIFID kakkosen puitteissa teemme on niin monimutkaista, että jos lukee noita kuulemisasiakirjoja ja, ja erilaisia lausuntoja, joita asiasta on annettu, niin kuka tahansa, joka väittää ymmärtävänsä kaiken tekemämme seuraukset, on kerta kaikkiaan, kerta, kerta kaikkiaan liioittelua. Ja tämä kyllä osoittaa kuinka me lainsäädäntöä laadimme. Eli pistetään samaan dokumenttiin valtava määrä tietoa yhteen ja se on hyvin monimutkaista ja tämä ei kyllä ollenkaan lisää meidän uskottavuuttamme. Lainsäädäntöhän ei tee tällä tavalla elämää helpommaksi ja tämä kyllä venyttää demokratian rajoja tai vie demokratian sen äärirajoille. Ja tämä ei ole pelkästään sen seurasta, että ihmiset eivät tuntisi tätä aihetta, koska he ovat uusia, koska tämä on ihan perustavanlaatuinen ongelma tämän direktiivin suhteen ja sen seurannan suhteen. Toinen Toiseksi toteaisin, että koska meillä on toinenkin kokous vielä, niin haluaisin keskittyä kahteen asiaan. Eli ensinnäkin tähän hyödykejo- ja niiden kauppaan. Jotkut asioista, jotka halusin mainita, on jo täällä mainittukin, joten en toista niitä, mutta haluaisin toistaa, että tämän parlamentin uskottavuus on vaarassa, jos kakkostason työn tulos on se, että se nähdään tapana säännellä sellaista alaa, joka avaa porsaan reikiä kaikenlaiselle toiminnalle. Ja käyn tätä vielä läpi sitten tätä asiaa tulevassa kokouksessa. Tähän liittyy montakin osa-aluetta. Minun mielestäni meidän täytyy varmistaa, että tämä lainsäädäntö toimii, koska se, sitä kansalaiset meiltä odottavat. Toinen asiani koskee kuluttajain suojaa. Tässä on lukuisia aihealueita, joissa näen ensinnäkin yleisemmän luontoisen huomion tarpeen ensin. Meidän täytyy miettiä sidosryhmien kuulemisasiaa tässä. Nimittäin monessa kohtaa huomaamme, että alkuperäinen ESMAN neuvo oli se, että se, että intentiot täytyy, aikomukset täytyy sanoa selvästi julki, mikä on siis kuluttajan suojan tavoite ja mandaatti, koska lopparithan huusivat suureen ääneen tämän prosessin aikana ja tämä heikensi merkittävästi alkuperäistä neuvoa kuluttajan suojan suhteen. Ja sitten jos katsotaan, että kenellä on todellakin resurssit noudattaa kakkostason lainsäädäntöä, niin silloin huomataan, että vaaka kääntyy tuonne myyntipuolelle ja kuluttaja- ja ostajapuoli on heikommassa asemassa, eli monella osa-alueella neuvo heikkeni. Otan kaksi esimerkkiä. Ensinnäkin laadun parantaminen ja toiseksi kysymys siitä, että pitääkö selkeästi ilmoittaa, ovatko annetut neuvot riippuvia, äh, riippumattomia. Joka tapauksessa on tehtävä selväksi, annetaanko neuvoa riippumattomalta pohjalta. Tämä on mielestäni se, mitä ESMA se, mitä ESMA on esittänyt, ei ole ykköstason lainsäädännön mukaista ja sen takia komission pitäisi korjata kantaansa takaisin sinne aikaisempaan. Sitten laadun parantamiseen liittyen voidaan todeta, että se mitä Markus sanoi, niin siitä voidaan keskustella, että tarkoittaa Eli yritetäänkö tässä saada, ää, saada tuloksia aikaan liian suurella byrokratialla, mutta tietenkin, jos joutuu maksamaan enemmän, niin silloin täytyy saada enemmän laadunparannusta, eli suhteellisuusperiaate tässäkin täytyy toimia. Tästä olen samaa mieltä, koska muuten ykköstason teksti on ihan sisäl- merkityksetön, koska siinä hän sanotaan, että maksujen, välityspalkkioiden, myyntipalkkioiden täytyy johtaa laadun parantamiseen. Jos ei näin olisi, niin muutenhan koko teksti olisi merkityksetön. Yksityiskohdista voidaan toki keskustella, mutta perusesmän ajatushan on se, että suhteellisuuden pitäisi tässä toimia. Olen siitä samaa mieltä. Ja myöhemmässä kokouksessa me käyn tätä läpi vielä lisää, mutta toivon, että komissio ja myöskin ESMA kukin omassa roolissaan noudattaisivat tiukasti sitä ykköstason lainsäädännön intentiota, joka siellä on määritty. Ja varoittaisin siitä, mitä kuulin tässä jo aikaisemmin, ja olen Anna-Liisan kanssa samaa mieltä tässä. Nimittäin tässä on nyt vääränlainen keskustelu nousemassa pinnalle tämän kasvun ja, äh, ja vakauden välisestä ristiriidasta. ristiriidasta. Talouskriisihän laukesi sen takia, että varovaisuuslainsäädäntöä käytettiin rahoituskannusteiden sijaan tai korvaamaan sitä. Eli rahoitusvakautta ei pitäisi vaarantaa, eli toimivia markkinoita ei pitäisi vaarantaa sen takia, että väitetään, että se vaarantaisi kasvua. Me olemme maksaneet niin paljon rahaa, julkista rahaa ja menettäneet työnpako, työpaikkoja sen takia, että lankesimme siihen antaa, ansaan aikaisemmin. Jos halutaan kannusteita ja kasvua, niin tietysti tarvitaan toimivat pääomamarkkinat, mutta se ei ole rahoituslainsäädännön tehtävä huolehtia tästä. Eli tässä nyt sekoitetaan hieman puurot ja vellit. No. Kiitoksia Svenille. Nyt meillä aika alkaa todella loppua, joten ehdottaisin, että ESMA ja komissio pitäisivät nyt hyvin lyhyet vastauspuheenvuoronsa, koska sitten meillä on vielä palata, mahdollisuus palata näihin yksityiskohtiin myöhemmin ja katsella erilaisia nyansseja vielä täältä parlamentin suunnasta, joten pyytäisin teitä nyt puhumaan todella lyhyesti, että saisimme vielä toisellekin aiheelle aikaa. The, the... Helppoa tämä ei kuitenkaan ole, koska kysymysten määrä heijastelee säätänyt monimutkaisuutta. Yritän puhua suht lyhyesti. Toisaalta tärkeistä asioista puhuttiin. Pyrin tasapainottelemaan näitä hankalia tavoitteita. Yleisluontoisia kommentteja ensin. Totta kai me Esmassa työskentelemme ykköstason tekstin pohjalta. E, sitä ei voi epäillä, ei ole pohtakaan sitä, etteikö ykköstason teksti ole pohjana, kun mietimme, miten teknisiä standardeja ja neuvoja toteutetaan. Ja se on tärkeää työn ohjaukselle. vuoden ketteryyden suhteen tehdyt kommentit liittyvät siihen, että osa päätöksistä, joita teemme nyt tai vastaisuudessa teemme, ovat lyhyen aikavälin päätöksiä. On puhuttu esimerkiksi siitä, että pitäisi näitä noterausaskelia tarkkaan miettiä ja tarkastella niitä kielteisiä markkinavaikutuksia ja ollaan samaa mieltä, että pitää saada teknisen standardin, mutta yhdeksän kuukautta tämän ratkaisemiseen menee. Sotamivojen suhteen suurin osa ja niistä, joiden parissa työskentelemme, tulevat ykköstason lainsäädännöstä. Ne tulevat parlamentin ja neuvoston päätösten pohjalta. Monimutkaisten tuotteiden suuntaviivat, sijoitusyritysten henkilökunnan tiedot ja kompetenssi perustuvat suoraan ykköstason tekstiin. En kuitenkaan sulkisi pois. Että kyllä tarvitsisi tehdä aloitteita suuntaviivojen suhteen, kuten Ferber mainitsi HFT-kauppaan kasvun myötä ja MIFID 2 tekstin. Ne alkavat ESMAan suuntaviivoista 2012 ja mukava, että tämä heijastuu MIFID 2 muodollisesti mutta me reagoimme HFT-kauppaan ongelmiin nopeasti juuri siltä pohjalta, että meillä oli keinona suuntaviivat. Ja sitten yksityiskohtiin myyntipalkkiot, kannustimet, komissiot. Ykköstason tekstissä on selkeä yhteys – laadun parantamiseen ja palkkioiden vastaanoton suhteen. Tämä kytkös on selvä. Ja tämä heijastuu loppuneuvoissa komissiolle. On kommentoitu muutoksia suhteessa aikaisempaan toukokuun paperiin. Mainitsin Sitten mennään sornasti, määrästä, onko neuvo riippumatonta vai ei. Meistä tämä on ykköstason tekstin kysymys ja keskusteltavissa siellä. On estetty näkemykset, että tämä on heikentynyt. Mainitsin, että osa vähittäisinvestoinnista halusin meitä muuttamaan taukokuun neuvoja. En haluaisi sanoa, että tämä on teollisuuden, teollisuusvetoista että on erilaisia reaktioita sidosryhmiltä ja loppuneuvot ovat muuttuneet tutkimuksesta anna kollegalle puheenvuoron, jossa sehän puhuu tutkimuksen käytännön toteuttamisesta. Meistä yhteistä sen teksti oli selkeä. NS lainausmerkeissä ilman tutkimusvälittäjältä portfolihallitsijalle tämä tutkimustyö, sitä pitää kannustimena ja investointimaailmassa tällaista ei sallita. Tämä on ykköstason päätös. Ja tämän päätöksen pohjalta meidän täytyy mennä siihen malliin, että tässä tehdään erillään ja, ja täytäntöönpanoja maailma ja tutkimusmaailma eristetään, eristetään toisistaan. Se on parempi. Se takaa paremmin toimivat markkinat. Sitten pk-yrityksistä kohdistuvan tutkimuksen suhteen Tämä valitukset siitä, että PK-yrityksiin ja korstoliitto väesti markkinatutkimusta. Tämä idea on vanha. On vaikea sanoa, että nykyjärjestelmä ei kannustaisi PK-markkinatutkimukseen, kun ajatellaan nykytasoa, että niin markkinat ovat seurattavat. Ja jos tutkimu, tehtyn tutkimuksen määrä ja portfolio, hallinnoi ja mahdollisuus maksaa tutkimuksesta, jos on hyödyllistä – Tämä luo paremmin toimivat markkinat. Nyt minun täytyy poimia loppuvaiheet. Se ei ole tietysti kadehdittava tehtävä. Säilyttelen käytännön järjestelyt. Tutkimuspuolelta pyydän Rodrigoa puhumaan järjestelmä sisäisten kauppaan toteuttajista. seurattamuspuolelta paljon tämä pohjautuu kuulemiseen. Me haluamme edetä ykkösvaiheesta, jossa halutaan seurata muille kuin osakemarkkinoille myös markkinoilla 10 prosenttia ei ole mikään kynnys. Se heijastaa vain esman nykyvertusta. tunnistamme nämä aikaisemman ehdotuksen riittävän kalibroinnin ongelmat. Mietimme, miten voimme säätää tätä. Näemme, että ehdotusta voi parantaa. kokonaishuomiona. haluan vakuuttaa, että meillä pitää olla riittävästi seurattavuutta markkinoiden parantamiseksi. Teknisenä asiantuntijana tehtävämme ei täytä, jos transparenssi tappaisi markkinat. Lopputavoitteista ei keskustella, vaan oikeasta kalibroinnista. Jokkalaina markkinoilla loppukysymys on sitten Espan, Esman hallintoneuvoston tasolla. Taustan lopuksi me tulemme kalibroimaan tätä. Saanko vielä pari minuuttia vai haluatko te lopetan? Jossain määrin helppo kysymys. Tiedän mikä vastaus on. Niin, meidän pitäisi kyllä nyt päättää tämä keskustelu. Meillä on toinenkin asiakohta, joten me olemme kovasti jo jäljessä aikataulussa ja haluan kuitenkin käyttää CSR jonkun verran aikaa, joten ihan lyhyesti vielä komissio, jos tarvitsette puheenvuoron. Niin haluaisin vain kiittää kaikista kommenteista, joita esittelijä ja varjoesittelijä ovat ottaneet esille. Niiden avulla voimme viedä näitä asioita eteenpäin, erityisesti näiden delegoitujen säädösten osalta. Kiitos. Kiitos, hyvä. Um, so we move to... No sitten siirrymme CSDR eli arvopaperikeskusasetukseen. Ja kiitän jälleen kerran Steven Majoria ja Adam Falkersia, joka on e- Euroopan yeah, and Patrick Parson from... Euroopan pankkiviranomaisen edustajaa ja komission edustajaa ja pyydän sitten pitämään lyhyet esittelyt kukin. Äh, toivottavasti, jos mahdollista, niin lyhyemmät kuin nuo edellä olleet, koska nyt olemme siirtymässä toiseen äh, esityslistan kohtaan, joten meidän pitäisi äh, puhua mahdollisimman nopeasti ja lyhyesti. For the sake of time, uh, Chair, if you... Lyhyen takia, jos haluaa. Niin, ihan nopeasti voin siirtyä suoraan kysymyksiin ja jättää tämän johdannon väliin. Tai sitten EBA voisi puhua ensin, mutta ihan, koska itse joudun kiiruhtamaan junaan, niin teen tämän näin omista itsekäistä syistäni. Joten Euroopan pankkiviranomainen ensin siis. I will also try to be... Kiitoksia. Minäkin yritän puhua lyhyesti. Pankkiviranomaisen mandaatti keskittyy nyt kolmeen alaan on rajallinen, mutta se on tärkeää, kun ajatellaan se kriittistä toimintaa. Ensinnäkin pääomavaatimukset yleisesti ja sitten pääomakustannukset luottoriskien osalta silloin, kun tarjotaan pankkien omaista palvelua Ja kaikkein tärkein kehitys, eli tämä paperi, joka toimitetaan tänne, on nyt julkistettu. Ja siihen voi vastata vielä huhtikuun loppuun mennessä. Ja näistä vastauksista riippuen sitten me yritämme päästä tämän, tässä asiassa päätökseen kesäkuun loppuun mennessä. Saatamme olla hiukan myöhässä, mutta kovasti yritämme pitää kiinni tästä aikataulusta. Tämä on nyt aika kunnianhimoinen asia ja tässä on vähän kiistanalaisuuksia. Jäsenvaltiot ottivat esiin tiettyjä ongelmia, jos niissä on kansainvälisiä arvopaperikeskuksia. Ja täytyy myöskin selkeästi todeta, että yhteistyö, kun laadimme näitä teknisiä standardeja, eli ESMAn kanssa ja komission ja keskuspankkijärjestelmän kanssa tehtävä yhteistyö on ollut erinomaista ja kaikki toimielimet ovat olleet tässä mukana ja toimittaneet kommentteja ja ne on pääosin otettu mukaan ja olemme pitkälti samaa mieltä toimielimissä tästä luonnoksesta. No sitten sisällöstä. Euroopan pankkiviranomainen on katsonut näitä puitteita, mitä tulee teknisiin standardeihin – ja me olemme katsoneet myöskin ESMAN ja pankkiviranomaisen toimittavia lausuntoja. Olemme katsoneet eri infrastruktuureihin liittyviä periaatteita ja Baselin komiteaa. Eli olemme yrittäneet toimia johdonmukaisesti näiden eri lainsäädäntöosioiden välillä yleisesti ja sitten Euroopassa, jotta lähestymistapamme olisi johdonmukainen. Sitten pari kommenttia näistä kolmesta alasta. Ensinnäkin pääomavaatimukset arvopaperikeskuksille. Me tiedämme, että meidän pitää antaa kannustimia, jotta on kunnollisia valvontajärjestelmiä. Erityisesti arvopaperikeskusten pitää tehdä stressitestejä bisnesriskien osalta. Ja nämä ovat vaatimuksia, tason ykköstekstissä, ja niistä on yksityiskohtaisempaa tietoa sitten muualla. Nämä ovat tärkeä osa pääomavaatimuksen laskelmia, ja arvopaperikeskukset varmasti kiinnittävät tähän erityishuomiota. No sitten eh, oikeudelliset maksut on otettu tähän mukaan, ja ne noudattavat sääntöjä, joista sovittiin vuonna 2012. kun arvopaperikeskuksella on pankkilisenssi, ja siellä käytetään enemmän CD-määritelmää, niin silloin se on sallittua, ja tämä välttää päällekkäisiä vaatimuksia. Ja sanoisin, että nämä yleiset pääomavaatimukset eivät aiheuta ongelmia tekniseltä kannalta. No sitten toinen asia on kaikkein kiistanalaisin näiden teknisten standardien osalta – Eli nämä lisävaatimukset, jotka liittyvät näihin luottoriskeihin arvopaperikeskuksissa, jotka antavat luottoa markkinatoimijoille. Ja tämähän on kaikkein kiistanalaisin kohta tässä luonnoksessa. Me yritimme löytää hyvän tasapainon konservatiivisuuden ja sen välille, että arvopaperikeskukset voivat toimia, erityisesti kansainväliset suuret keskukset voivat toimia monen valuutan ympäristössä. Toimintatapa, mitä tulee näihin valuuttakustannuksiin, no, niille ei ole mitään vastinetta pankkiasetuksessa, eli kalibrointi on hankalaa. Ja tietysti EVA on ollut hyvin konservatiivinen tässä asiassa. Mutta me odottelemme nyt että saamme vastauksia näistä asioista. Ja lähestymistapa on ollut se, että arvopaperikeskukset ensin joutuvat laskemaan näitä arvoja edelliselle kalenterivuodelle. Ja arvopaperikeskusten pitää sitten katsoa tilannetta ja laskea pääomavaatimukset Ja sitten meillä on myöskin stressitesti, joka liittyy takeisiin. Eli sitten kun on tehty nämä leikkaukset ja näiden olettamusten pohjalta sitten lasketaan pääomavaatimukset. Eli käytän joko standardisoitua tai omia malleja, jos niitä saa käyttää. Tämä vaikuttaa konservatiiviselta lähestymistavalta, sen mukaisesti, mitä on todettu tason ykköstekstissä ja parlamentin vaatimusten mukaisesti. Ja me odottelemme, että kalibrointi sitten aiheuttaa paljon keskustelua. Ja viimeinen kommentti liittyy tähän täytäntöönpanoon. Koska nämä päiväkohtaiset vaatimukset ovat uusia arvopaperikeskuksille, niillä pitää olla aikaa mukauttaa järjestelmiä tähän. Ja viimeinen esimerkki joka liittyy näihin riskeihin. Eli pitää olla tilastotietoja yhden vuoden osalta, jotta nähdään huippupäivät. Ja sitten täytäntöönpanoaikataulu on myöskin tärkeä osa kuulemisia. Ja meillä on tiettyjä avoimia kysymyksiä liittyen tähän aikatauluun, kun otetaan huomioon nämä vaikutukset toimintaan. No niin, päätän nyt sitten tähän ja odottelen sitten kommentteja muilta. Much. Commission. Paljon kiitoksia komissio sitten. Uh, we welcome. Kiitos puheenjohtaja. Puhun nopeasti. Olemme iloisia tässä kahden välistä keskusteluista uh, MEPPien kanssa. Mehän käymme esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa säännöllisiä keskusteluja myöskin viraston edustajien kanssa tästä kakkostason lainsäädännöstä. Ja olette jo kuulleet keskustelusta, jota käytiin MIFID 2, mutta myöskin arvopaperikeskusasetuksesta tilanne on se, että me tässä väännämme yksityiskohdista ja yksityiskohdissa se peru piilee. Me instituutioina, meidän täytyy pyrkiä välttämään ei-toivottuja seurauksia ja sellaisia ratkaisuja, joita sitten, joita kenties koituu instituutin välisistä lainsäädäntöneuvotteluja Euroopassa on 13 arvopaperikeskusta ja kolme kansainvälistä arvopaperikeskusta, mutta nämä arvopaperikeskukset hallitsevat hallitsevat valtaosaa, valtavaa valtaosaa Euroopan koko arvopaperikaupasta. Ja tässä on kolme pääasiaa nyt, joita tarkastelemme viranomaisten kanssa. Ensinnäkin talouskasvua, mm, markkina, kuluja, kapasiteetteja ja riskejä, ja puhun näistä hyvin nopeasti. Ensin talouskasvus. Riidanratkaisu, säännöstö ja talouskasvu ovat, ovat toisiinsa liittyneet liittyviä ja me tarkastelemme ESMAN ehdotuksia ja kuinka ne edistäjät, edistävät PK PK-markkinoiden mm, kasvua. Ja me tarvitsemme riittävän sanktiojärjestelmän silloin, kun riidanratkaisu ei toimi, mutta täytyy sitten kalibroida tietysti pk-yrityksiä varten kasvun mahdollisuudet. Me emme halua rajoittaa pk-yritysten pääsyä pääomamarkkinoille. Me emme, se on ehdottomasti vastoin tarvo, tarpeitamme ja joustoa on jo ykköstasolla. Me kirjasimme sen sinne CSDRn kolmikantaneuvotteluissa, joten teemme kovasti työtä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa ja ESMAn kanssa, jotta tämä jousto olisi siellä ja seuraamme sitä läheisesti ja varmaan kuulemme siitä hetken päästä lisää. Toinen asia koskee markkina markkinoiden kuluja ja kapasiteettia. Kiikold totesi selkeästi tuossa, että kyse ei ole tehokkuuden ja, ja turvallisuuden välistä ristiriidasta, vaan niiden yhteistoiminnasta. Eli meidän täytyy löytää kakkostasolla järkeviä ratkaisuja ja antaa markkinoille aikaa sopeutua. Eli kuka on vastuussa ostoista silloin, jos riidan ratkaisu epäonnistuu? Onko se CDS vai onko se myyntipaikka vai mikä. Eli jos homma ei onnistu, niin silloin usein pyydetään e, infrastruktuurilta ostamaan sisään näitä arvopaperia, ja jos se ei pysty sitä tekemään, niin sillä ei pidä olla koko vastuuta. Eli tämä täytyy saada selväksi, ja markkinat tarvitsevat aikaa, aikaa sopeutuakseen. Tämä ei ole loppauksen tulosta, vaan tulosta siitä seikasta, että tietojärjestelmät ja testaus vaatii aikaa. Euroopan keskuspankki, e, lainsäätäjät ja myös sidosryhmät ovat pyytäneet 24 kuukauden sopeutumisaikaa tai tällaista niin, siirtymäaikaa. Eli meidän täytyy trilogeissa tätä käsitellä ja me voimme päästä tähän sopimuksen, jos ESMA antaa meille riittävät tiedot siitä, että me voimme turvallisin mielin lähteä tavoitteita hakemaan. Sitten vielä viimeiseksi riski ja turvallisuus turvallisuudet, nämä kansainväliset arvopaperikeskukset, meillä on niitä kaksi. Jokaisen päivän päätteeksi, tämänkin päivän päätteeksi, nämä kaksi arvopaperikeskusta on yli 80 miljardin riski. Tämä on siis joka päivätilanne. Ja tätä ei pankilainsäädäntö kata ja Euroopan parlamentti 20 vuoden jälkeen päätti ottaa tämän riskin kattamisen hoitaakseen. Tämä oli parlamentin aloite. Me olemme tämän aloitteen takana ja seuraamme sitä läheisesti. Olemme iloisia kuullessamme, että Euroopan pankkiviranomainen tarkastelee konservatiivista lähestymistapaa näiden riskin kattamiseen. Sitten vielä viimeiseksi ajoitus 18.6. Meillä täytyy nämä standardit olla jotta komissio voi esittää ehdotuksensa äh, kesäloman jälkeen syys-lokakuussa ja se saataisiin hyväksytyksi äh, vuoden lopussa. Mutta me tarvitsemme virastoilta myöskin kustu-hyötyanalyysin. Ja parlamentti ja komissio ja neuvosto äh, tarvitsevat näitä analyysejä, jotta niillä olisi sitten riittävä luottamus siihen, että komission standardit on turvallista panna täytäntöön. Kiitoksia paljon sitten Kate Whitman, joka on esittelijänne puheenvuoro hänellä. Kiitos Esmalle, Eballe, komissiolle. Meillä on ollut keskusteluja ja tämä on ainoa julkinen foorumi, jossa on keskusteltu arvopaperia keskuksista sen jälkeen, kun se on lainsäädäntö hyväksytty. Olemme kirjoittaneet Esmalle ja komissiolle huolenaiheesta sen päässä suhteen Eurooppa-keskusten toimista ja olemme isojen käytöstä on huolenaiheita ja sitten myöskin suurtustoiminnan rangaistusmaksujen tason asettamisesta ongelmia. Näistä ongelmista emme siis puhu, koska nämä kysymykset ovat julkisuudessa. Mutta kaksi asiaa haluan julkisesti ottaa Esman kanssa esille ja tein sen lyhyesti. Ja sitten on vielä kolmas kysymys Eballe ja se, mitä herra Faakis juuri totesi. Ensimmäinen asia, jonka ottaisin esille, haluaisin selkeyttä, joten MEFIDin PK-kategoria saataisiin toimivaksi, jotta se tapahtuisi. Jokaisen uuden asetuksen rahoitusalalla pitäisi tunnustaa PK-kasvumarkkinat ja soveltaa siihen räätälöityjä sääntöjä yhtenäisenä kategoriana. Tästä syystä meillä oli poliittisten ryhmien yksimielisyys, että PK-kasvumarkkinoilla on vähän erilaiset säännöt, erityisesti suhteessa ykköstason tekstin ostajat sääntöihin. Meillä pitäisi buy, in kategoriassa lainatut säännöt, mutta koko buy in prosessia ei määritelty. Espanjan johdanto-osassa, 15 nämä säännöt on sopeutettu eri markkinoiden sääntöihin, kauppapaikoihin ja PK-kasvu Joten me olemme määritelleet, että niitä pitää käsitellä vähän eri lailla. Tässä viimeisessä konsultaatiossa olemme vähän pettyneitä siihen, että siinä on tehty raja likvideihin ja ei-likvideihin markkin, pk-markkinoihin ja minä haluaisin, että kakkostasolla meillä on yhtenäiset pekokasvumarkkinat. kasvumarkkinat Ja sitten viittaisin säätelijän, rajat ylittäjien arvopaperikeskusten toimintaa. Me tiedämme, että jokaisella on äh, jokaisella, jolla on valuuttapositio, niin tämä lainsäädäntö aiheuttaa ongelmia. Ja me halusimme, että teet, me olisi melko analyyttinen päätös, että tietyt valuutat ja keskuspankit mukaan ja saisimme kohtuullisen määrän säätelijöitä tarkastelemaan tätä kysymystä. Me haluamme, että tämä 5 prosentin kynnys valtojen suhteen 5 prosenttia voi olla iso luku ja se voi olla maan kannalta tärkeä mutta ei kuitenkaan roppari keskuksen suhteen, sitten kuolemisten suhteen. Olen pahoillani, että Esma, ollaan niin paljon jäljessä suhteessa Esman kuolemiseen. Me haluaisimme globaalin kuolemisen ja minulla on vähän huolenaihe, että poliittisesti me haluaisimme, että nämä olemassa olevat integraalit mallit voisivat olla – rinnakkain. Niiden arvopaperikeskus kanssa pankkitoimilupaa. No, tämä oli poliittisesti erittäin hankalaa, koska Albanin komissio halusi täysin erilliset toiminnalliset ja oikeudelliset ää, toimijat, entiteetit. Ja parlamentti hyväksyi tällaisen kultaisen keskittien, jossa heijas se, että eri liiketoimintamallit otettaisiin huomioon, että olisi vaatimus – tai pääoma lisämaksu päivänsäisten kauppojen selittämisestä. Jos tuota konservatiivista tasosta, mutta parlamentti ei halusi sitä, että ei olisi mitään lisämaksua äh, päivänsäisestä kaupasta. Jos tuo asettaisiin nollaan, siis parlamentista mieltä, että sen poliittinen tahto ei toteutuisi. Vaikka olen konservatiivi, niin minä olen sitä mieltä, että konservatiivinen taso on vähän on yli nollan päivän sisäisissä kaupoissa. Ja liittyen päivän sisäisen luottoriskin arvon arvostamiseen. En sano sen tarkemmin, mihin se pitäisi asettaa. Burkhard. Kiitoksia ja sitten seuraava. Kiitoksia. Kello on nyt aika paljon, joten puhun vain muutamasta asiasta. Direktiivissä on todettu, että arvopaperi toimijat ovat nyt velvollisia noudattamaan näitä sisäisiä sääntöjä. Ja nyt ESMA haluaa myöskin velvoitteen näille arvopaperikeskuksille. Eli niillä pitäisi olla rooli, kun näitä asioita viedään eteenpäin. Eli kysyisin, mikä on taustana tälle ESMAn ehdotukselle? Mielestäni tämä ehdotus henkilökohtaisesti suhtaudu siihen kriittisesti. Vaatimusten osalta meidän pitää katsoa tätä kauppatasoa eikä tätä settlement-tasoa. Ja myöskin täytyy muistaa riskiprofiili näissä arvopaperikeskuksissa. Me haluamme pitää sen alhaisena. Ja huomauttaisin tästä, että tämänhetkinen aikataulu, mitä tulee näille vaatimuksille – Nämä liittyvät näihin konfliktikysymyksiinkin. Eli tässäkin pitäisi nyt mukauttaa toimintaa. Meidän täytyy päästä siihen, että tämän tason kaksi säännöt toimivat, ja tätä nyt ei vielä selkeästi ole määritelty, mutta mielestäni meillä on tässä hiukan toimivapautta. Kiitos. Thank you, Annelies Dots. Sitten Annelies Dots. Thank you, Chair. Um, I think it's a shame we... Niin, meillä ei ole paljon aikaa tästä. Olemme jo yli ajalla, aloitimme 20 minuuttia myöhässä ja ne, jotka ovat tulleet tänne, eivät ole seuranneet keskustelua, niin heillä on varmaan aika vähän käsitystä siitä, mistä täällä puhutaan. Mutta joka tapauksessa, ihan lyhyesti, Haluaisin kiittää Keitä ja muita varjoesittelijöitä hyvästä työstä ja hyvistä työskentelysuhteista ja tietysti ESMA ja komissiota ja Euroopan pankkiviranomaista myös. Olen kovasti samaa mieltä siitä, mitä tässä on jo sanottukin siitä, mitä ykköstason toimenpiteiden tavoitteet ovat olleet ja olen iloinen kuullessani, että nämä tavoitteet säilytetään teknisissä standardeissa myös. Ensinnäkin ihan nopeasti vain liittyen selvitystä koskevaan tai konfliktilaatteita koskevaan sääntelyyn, eli että tämä selvitys, lainsäädäntö ja talouskasvu kulkevat käsi kädessä, mutta kuten muutkin tässä jo totesivat, olen hieman huolestunut siitä, että ESMO, ESMA lisäisi tätä tämän alan sääntelyä ja erityisesti asianmukaisten seuraamusten asettamisesta olen huomi, huolestunut erityisesti arvopaperin lainaamiskuluista. Mietin, että eikö olisi helpompi käyttää helpom, sama, samoja likviditeettitoimenpiteitä koskien tietyn aikaa ennen ostoa. Ehkä se voisi olla parempi lähetys, äh, lähestymis, tapa äh, sanktioiden äh, määrittämiseksi. No mitä tulee sitten ostoaikaan niin kuka sen oston suorittaa, niin olen samaa mieltä siitä komission kanssa, että tämä täytyy saada kohdalleen. Tämä on vaikea kysymys. Eli äh, arvopaperikeskuksen asiakas ei pitäisi joutua vastuuseen tai pitäisi joutua vastuuseen, koska arvopaperikeskushan siinä on pääasemassa. No sitten vielä vakaudesta. Tuen sitä, mitä monet ovat sanoneet täällä äh, kansainvälisen arvoperkeskusten mahdollisesta systeemisestä vaikutuksesta ja sen takia nämä varovaisuusvaatimukset pitää pitää mielessä. Ja sitten konsultaatio, mitä on käyty ristiriitaisista kysymyksistä, varmaan käsittelee tätä aihetta. Mutta olen ymmärtänyt, että jonkinlainen simulaatioharjoitus on käynnissä kansainvälisiä arvopaperikeskuksia koskien ja olisin mielenkiinnolla kuulemassa, että, että esimerkiksi mitä valuuttoja pidetään relevantteja silloin, kun puhutaan vaikkapa valvontaviranomaisista. Ja Kei tässä mainittikin jo siitä, että systeemiset tuonnit pitäisi olla mitattavissa, niitä pitäisi mitata suhteessa itse valuuttaan sen sijaan, että se mitataisiin suhteessa kansainväliseen arvopaperikeskukseen. Ja kerran vielä kiitoksia paljon kaikille, jotka ovat olleet mukana tätä prosessia eteenpäin viemässä. Thank you, Anneliise. Kiitoksia, Anneliise. Nyt meillä on ongelma. Meillä on kerrottu, että seuraavan asiakohdan esittelijä joutuu lähtemään lentokentälle. Onko näin, että sinulla on vain viisi minuuttia aikaa? Niin ehdottaisin ja pyydän anteeksi kaikilta, mutta ehdottaisin epätavallista ratkaisua, jotta esittelijä voisi nyt sanoa sanottavansa. Ja sitten palaamme tähän aiheeseen vielä takaisin. Et tarvitsi siis enempää kuin kaksi tai kolme, kolme minuuttia, joten saat puheenvuoron nyt ja sitten kiitän lentokentälle ja sitten palaamme vielä äskeisen keskustelun vastauksiin. 11.45. Lento on 11.45, aika ei paljon ole. Pyydän anteeksi. Minun täytyy lentää Kyprokselle vakavan sitomuksen vuoksi. Enkä valitettavasti pysty olemaan keskustelussa olemaan läsnä, mutta epäilemättä tulee saamaan tiedot jälkikäteen, mitä päivän aiheeseen tulee. Öö, SEUT-sopimuksen mukaan komission täytyy joka kolmas vuosi esittää kohesion raportti taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteiskuuluvuuden saavuttamisen suhteen. Tämä kuudes yhteenkuuluvuusraportti myöhästyi, koska kohesiopolitiikan uusi kehys 2014-2020 oli myöhässä. Sen rakennetta on nyt muutettu. Se heijastaa 2020 strategia, Komission kertomus arvioi kohesiopolitiikkaa Enonissa, kansallista, alueellista ja paikallisviranomaisten instituutioiden toiminta ja talouskriisivaikutusta. Tässä lausunnosta, joka on Ekonin puolesta laadittu, painotan, että talouskriisin ja säästötoimenpiteiden vuoksi alueelliset, taloudelliset, sosiaaliset erot ovat kasvaneet. Työllisyys ja kilpailukyky on heikentänyt useissa jäsenmaissa, erityisesti Euroopan eteläosissa. Kohdassa politiikalla on merkittävä rahoitus, kun se vähentää talous- ja sosiaalikriisivaikutuksia kaikilla vaikutuksilla. Politiikan rooli on ollut myös huomattava julkisen yksityisen sektorin investointikuiluun sulke, kaventamista. Erityisesti maissa, joihin kriisi on paita iskenyt, niin kansainvälisen investoinnit tarjoavat vakautta alueelle pitämällä huolta, että rahoitusvirrat kulkevat, kun kansalliset ja julkiset äh, rahoitusherrat ovat vähentyneet ja jopa täysin loppuneet. Lausunnossa tärkeitä näkökohtia ovat kohdallisen investointien suuntaantuminen ja kohdallisen politiikan riippuvuus riippuvuus, keskenään riippuvuus muiden politiikkojen, kuten investointisuunnitelman suhteen on tärkeää. Ja sen vuoksi komissio täytyy luoda johdonmukainen, ko, kohees, kohesiivinen kohe, investointistrategia. Ja uusi strateginen investointirahasto täytyy ottaa tässä huomioon, niin että kansalliset ää, panokset tähän rahastoon ovat ää, finanssipoliittisesti neutraaleja. Ja tämä investointilauseke, jossa hahmotellaan komission joustavuutta. Tämä täytyy symmetrisesti ulottaa kasvan vakauspakettiin. Ja tässä kehikossa e rakenne- investointirahastojen poissulkeminen kasvu- ja vakauspakettiin alijäämävaatimukset pitäisi tulla tarkallisuuden kohteeksi. Kansian politiikan pitäisi olla myös lähemmin yhteydessä äh, unionin yleisen kasvupolitiikan ja rakenteen hallintapolitiikan, äh, talouden hallintapolitiikan välillä, mutta läheisempi kytkös finanssipolitiikan ja kohesiopolitiikan tavoitteiden välillä ei ole toivottava. Ja siksi ESFn e-, e sosiaalirahaston äh, toiminnan pitäisi olla makropolitiikka kanssa yhteydessä. Meidän täytyy täältä, että rahasta toimii tulevaisuudessa. Ja lopuksi markkinoisapuolet ja kansalaisyhteiskunnan osapuolet ovat tärkeitä. Ne pitäisi paremmin ottaa huomioon alueellisella paikallisella tasolla. Ja loppuhuomioni. Kohesiopolitiikan olisi EUn tärkein investointiväline. Ja ajatellaan, että 2020 vielä on alkanut ja se on jäänyt vajaaksi tavoitteessa tietyissä jäsenvaltioissa, mistä on olennaista. Komissio kehittää ja täytäntöönpanee tehokkaamman politiikan, jolla ylittää ne rajoitteet ja esteet, jotka talouskriisi ja säästötoimet ovat asettaneet, ja että menestystä mitattaisiin paremmilla suorituspohjaisilla indikaattoreilla – ja koska tässä on merkiraja, tulen esittämään muutaman tarkistuksen. Odotan keskustelua ja kannan sitä myöhemmin. Kiitos. Thank you. Good luck for your play. Kiitoksia ja onnea lentokoneen tavoitteluun ja pyydän anteeksi komission ja Euroopan pankkiviranomaisen edustajilta, että joudutte odottamaan, mutta saatte nyt sitten vielä loppupuheenvuorot. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Eli pari kohtaa, jotka tulivat esille. Me kyllä tiedämme näistä huolenaiheista, jotka Swinburne ja muut toivat esille liittyen, miten näiden PK-yritysten kasvumarkkinoille pääseen. Ja me tiedämme tämän ja me katsomme, miten näitä kasvumarkkinoita nyt käsitellään. Sen jälkeen, kun nämä kuulemiset on käyty ja kuulimme nyt tämän valiokunnan kantoja meidän täytyy myöskin ottaa huomioon, että voi olla 50 prosenttia yrityksistä näillä markkinoilla eivät ole pk-yrityksiä, ja se täytyy muistaa, jotta voimme toimia niin, että lopullinen järjestelmä ei luo mitään ei-toivottuja seuraamuksia. Sitten keskuspankkien kynnys, jotta ne voidaan katsoa erittäin tärkeäksi valuutan kannalta. Tällainen simulaatio tehtiin, Teot siitä puhuin. Se oli mielenkiintoinen, koska se osoitti, kuinka monimuotoinen valuuttojen rooli on eri arvopaperikeskuksissa. Ja me toimimme yhteistyössä keskuspankkien kanssa. Eli meillä on tiivistä yhteistyötä keskuspankkien kanssa. Me yhdessä luomme kaikki tekniset standardit komiteassa, jossa puolet on keskuspankkien vaikka ja puolet muita. Eli tässä on yhteistyötä ja koordinointia. Uskon, että meidän täytyy madaltaa tätä kynnystä joka tapauksessa, jos meillä on kynnys. Tällä hetkellä katsomme, että paras vaihtoehto on pitää kiinni tästä, mutta sitä pitää laskea, jotta tärkeät valuutat ovat paremmin esillä kuin ensimmäisessä ehdotuksessa, mutta vielä emme tiedä, mikä tämä teksti sitten viime kädessä tulee olemaan ehdotus, että lainan kuluja käytettäisiin hyväksi tässä, en sitä voidaan miettiä, mutta ottaisin esille yhden asian. Komissio ja lähes kaikki parlamentin jäsenet, jotka käyttivät puheenvuoron, puhuivat tästä ostojärjestelmästä, joka on kaikkein tärkein elementti kakkostasolla ESMAN kannalta. Ja se, miten määritellään sitten tämä laajuus, eli milloin tämä osto-oikeus on voimassa, niin sitten voidaan katsoa, onko ykköstason säädökset toimivia, ja voidaan myöskin nähdä, millaisia kustannuksia tähän sääntöön sitten liittyy markkinatoimijoille. Eli meidän katsoa vielä näitä sakkoja ja muita asioita. Ja meidän täytyy tehdä intensiivistä työtä nyt vielä kesäkuuhun asti erityisesti tämän asian tiimoilta. EBA. Kiitos sitten pankkiviranomainen. Kiitos mahdollisuudesta vastata kysymykseen. Yksi perusnäkökohta otettiin esille. EBA-kuulemiseen teknisiin standardeihin ja sen kerran Swinburn. Tämä oli tämä pääomalisämaksu, joka on poliittisesti herkkä ja hankalin näistä kolmesta mandaatista. Vastaukseni on, että olemme täysin perillä asiasta. Se, miksi kuoleminen on myöhässä, on tämän asian herkkyyden suhteen. Ja kuulemissa olemme ehdottaneet se, että meillä olisi lisämaksu, joka on yli nollan. jos lähestymistapaa pidetään konservatiivisena. Katsotaan, mihin päädytään. Tarkoitan sanoa, että se on yli nollan. Kiitos. Komissio. Uh, thank you, Chairman. I'll be, uh, Kiitoksia lyhyesti. Sisällöstä Swinburne ja Dodds puhuivat tästä, eli näistä kynnyksistä. Tämä liittyy eurooppalaiseen lähestymistapaan, rajat ylittävään sääntelyyn ja yhteistyöhön ja lupiin, jos arvopaperikeskuksella on rajat ylittäviä palveluita. No muoto on ongelma tässä tasolla yksi, koska sääntelijät, jotka tekevät yhteistyötä ja myöntävät lupia, niiden pitäisi tulla maista, joista on tärkeimmät valuutat. Mutta mitkä ovat tärkeimmät valuutat? Eli virastot ovat miettineet näitä kynnyksiä, mutta ongelma on sitten kalibrointi. 10 prosentin kynnys koskee ainoastaan euroalueen keskuspankkeja ja 5 prosentin kynnys koskisi euroalueen keskuspankkeja ja ehkä yhdistyneitä kuningaskunnan keskuspankkeja 1 prosentin kynnys koskisi, tai siinä ei olisi mukana edes Puola, Ruotsi tai Tanska. Eli ehkä pitäisi miettiä toista ratkaisua, ehkä kynnys ei ole paras tapa edetä. Ja odottelemme sitten, mitä Esmassa aikaiseksi. Me pidämme hyvänä tätä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja virastojen kanssa. Tällä tavalla voidaan välttää ei-toivottuja seuraamuksia ja ratkaisuja, joista on puhuttu tason yksi yhdessä, yhteydessä. Kiitos. very much. Kiitoksia kaikille. Kadenfaats ja muut ESMAN ja komission edustajat. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Varmasti palaamme arvopaperikeskuskysymyksiin kuulemisten jälkeen ehkä toukokuussa. Neuvottelutiimi on sitten yhteydessä teihin. Ja on ollut tärkeää, että meillä on ollut julkista keskustelua, jotta voimme korostaa systeemistä tärkeyttä, jota on näillä tahoilla. Ja monet näistä sääntelykysymyksistä ovat keskeisiä, joten oli hyvä keskustella näistä asioista – neuvottelutiimin ja virkamiesten kanssa. Yritämme nyt ymmärtää, mistä on kyse. Ja olen komission kanssa samaa mieltä, että tässä on tärkeät asiat kyseessä. Me kaikki tietysti haluamme, että meillä on vankka järjestelmä, hyvät infrastruktuurit markkinoilla. Jotkut kollegat eivät saaneet puheenvuoroa ehkä näissäkin asioissa oli se kuultu enemmän erilaisia kantoja, mutta me voimme sitten palata näihin kysymyksiin ja toivottavasti voimme saada sitten hyvää täytäntöönpanoa näille tärkeille laille. Eli kiitoksia. Ja sitten palaamme asiaan, josta jo alettiin keskustelu. Eli Mavridis, investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun, taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen unionissa. Eli nyt, niin. Eli ihan lyhyesti, täällä on kaksi varjoesittelijä paikalla, Maletic ja Ozok. Pyytäisin, että puhutte korkeintaan kaksi minuuttia. Ivana, ole hyvä. I'm sorry that Mr. Mavrides is not here because we have different views on the role of... Olen pahoillani, että herra Mavridis ei ole paikalla. Puhun kohdallisuuspolitiikasta ja sen yhteyksistä. Kansain hallintaan politiikalla on ajan ylittävät tavoitteet investointipolitiikan kautta ja hyvän talouden hallinnan kysymys on olennaista. Politiikan tehokkuuden vuoksi. Ja, ja tätä pitäisi alleviivata kertomuksesta. Hyvän taloudenhallinnan, absorptiokyvyn ja kohesiopolitiikan tehokkuuden kesken on, se on tärkeä yhteys myöskin työhömme EKon valiokunnassa ja aluekehitysvaliokunnassa. Yhteinen tavoitteemme on hyvän taloudenhallinnan vahvistaminen ja tätä me pyrimme vahvistamaan – lausunnossa liittyen kohesioraporttiin. Kohesiopolitiikka kehityspolitiikkana sen pitäisi tukea rakenteellisia uudistuksia ja budjetin tasoittamista ja ei investointia. sen on ainoastaan investointipolitiikkaa, me puhumme ainoastaan investoinnista. Rakenne- ja investointipolitiikkaan käyttöä pitäisi lisätä maakohtaisten suositusten toteuttamiseksi. Olemme esittäneet että johdonmukainen ja tehokas investointikehikko on erittäin tärkeää, mutta pitäisi painottaa, että tämä tapahtuu, jos älykäs äh, finanssipolitiikan vakautuminen ja rakenneuudistus otetaan käyttöön. Does not allow for expenditures to be excluded from the... Siksi näitä menoja ei pidä ottaa ottaa huomioon julkisen sektorin vajeen laskemisessa, eli vastustamme esittelijän kantaa poikkeukselliset verovähentämiset ja ää, julkisen sektorin vakautumiskaudet voidaan ottaa huomioon, jos varoja käyttää budjetin vakauttamiseen ja rakenneuudistukseen. Toisen politiikan ja finanssipolitiikan tavoitteiden suhteen täytyy ottaa huomioon makrotaloudellinen ehdollistaminen, joka otettu käyttöön, jotka ovat osa esitystä, asetusta. Tämä me voi lopettaa tämän aiheen käsittelyä. Meidän pitäisi löytää takia miten rohkaista korkean tason poliittista keskustelua ja konkreettisia toimia jäsenvaltioissa – mitä tulee tapanan tehokkaasta toteuttamisesta ja myös politiikan panoksista makrotalouden tavoitteisiin. Siihen suuntaan pitäisi mennä enemmän. Ja tässä hengessä käymme tarkistuksia ja käymme keskusteluja ja esittelijän kanssa, jotta löytäisimme parhaan lähestymistavan ja löytäisimme muotoiluja, jotka kannattaisi jäsenvaltiota kohdistaa ja politiikan parempaa täytäntöönpanoa ja hyvää taloudelliseen hallintaan. Thank you, Mr. Ozak. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Kosak. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Z perspektywy mojej grupy ETR chciałbym podkreślić... Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Meidän ryhmämme eli ECRn puolesta haluaisin korostaa, kuinka tärkeätä meille on että rakennerahastoja käytetään tehokkaasti, koska aikaa on vähän, niin kiinnittäisin huomiota ne vain muutamiin seikkoihin. Ensinnäkin hallinnollinen kapasiteetti on monille jäsenvaltioille tärkeä keskustelun aihe, mutta huono koordinaatio ja hallinnollisen kapasiteetin puute tarkoittaa sitä, että eurooppalaisia rahastoja ei voida käyttää asianmukaisesti eikä hallinnoida myöskään. Ja toinen asia on myös se, että strategista kohesiota ei pitäisi vesittää ja kohesiopolitiikan pitkäaikaista ohjelmointia. Jos me uudelleen ohjaamme rahat rakennerahastoista uusiin investointirahastoihin, niin se olisi haitaksi alueittemme kehitykselle. Minun mielestäni ei ole meidän säästöohjelmiemme syytä se, että meillä on kurja kohtalo tietyissä maissa, niissä maissa, missä tietyissä maissa. Nimittäin niissä maissa, joissa säästötoimia ei suoritettu, tilanne ei ole juurikaan parempi. Eli meidän pitäisi keskus, keskittyä oikeanlaisiin toimenpiteisiin ja kilpailukykyä lisääviin toimenpiteisiin, jotka saavat aikaan todellisen muutoksen. En ole aivan vakuuttunut siitä, että kohesiopolitiikan pitäisi olla päätyökalu, jolla tavoitellaan ö, tai tavoitellaan kriisin ratkaisuja Kohesiopolitiikka on työkalu, jolla yritellään, yritetään tasapainottaa maittemme kehitystasoa ja alueittemme kehitystasoa. Ja kaikki ei aina johdu kriisistä. Ja sitten lopuksi vielä äh, tässä lausunto luonnoksessa kaipaisin viittauksia pk-yrityksiin liittyen investointeihin, joilla pyritään edistämään kasvua ja uusia työpaikkoja. PK-yritysten aseman parantaminen pitäisi olla meidän prioriteettimme ja esitän tästä tarkistuksen. Toivottavasti lopullisessa asiakirjassa eh, tulee ilmi sitten hyvä kompromissi eri poliittisten ryhmien kesken last speaker. Kiitoksia ja vielä viimeinen puhuja, edustaja Ortason, kaksi minuuttia. Muy brevemente, eh, simplemente para decir que en líneas generales... Niin ihan lyhyesti, olemme pitkälti samaa mieltä tästä lausunnosta. Ainoastaan meillä on muutama tarkistus, jotta voimme tehdä muutaman täsmennyksen, jotta tässä oli sellaista hiukan neutraalimpaa kielen käyttöä, mitä tulee tähän Junckerin suunnitelmaan. Ja sitten muutama tarkistus, joissa selkeästi tuemme lausuntoa. Eli tämä yhteisrahoitus ei jätetään pois kasvu- ja vakaussopimuksen kriteereistä. Ja sitten toinen kysymys, jonka haluaisin ottaa esille. Näissä investointiohjelmissa pitää välttää näitä kielteisiä vaikutuksia, tämä crowding out – ja meidän täytyy muistaa kohesiopolitiikka. Eli tämä on tärkeä kysymys, mutta yleisesti ottaen tämä sävy ja lähestymistapa ovat mielestämme ihan oikeita. Thank you. Uh... Kiitokset. Tämä aihe nyt on saatettu päätökseen. Ja 25. maaliskuuta huomenna kello 12 on tarkistusten jättämisen määräaika, mutta koska lausunnon hyväksymisellä on kiire, niin Ekon jäsenille kerrottiin vuonna 19. päivä tätä kuuta, että tai niitä on, tätä tarkistuksen jättämismäärä aikaa on pidennetty hieman myöhemmäksi. Agenda, which is the discussion, uh, consider... No sitten siirrytään seuraavaan kohtaan, eli veresinne äh, mietintöön koskien talouden ohjausjärjestelmän uudelleen tarkastelua, tilannekatsaus ja haasteet. Saimme 820 tarkistusehdotusta ja annakin vuoron välittömästi esittelijälle. Ole hyvä, Tavanche. Monsieur le Président, comme vous venez le rappeler. Kiitos puheenjohtaja. Kuten muistutitte, 820 tarkistusta tarkistuksen 520 mietintöön itseensä, ja 300 lisäystä. Me neuvottelemme kompromisseista 44 tekemän ehdotuksen pohjalta, mutta yritän tässä sitä, siitä, että on keskusteltavaa vielä. Tarkistusten se on, on hyvin erilaisia lähestymistapaa, mukaan lukien reaktiossa kompromissia sellaisia suhtautumisia, että kompromissit on vielä haussa. Tämä talouden hallintaan siis Tämä tilanne tarkistus. ollaan haastaita. Muistuttaisin teitä Euroopan vastaan loppupäätelmistä, jossa halutaan neljän puheenjohtajan ryhmän perustamista, jossa arvioidaan tällaisia rahaliiton tulevaisuutta talouden hallinnon pohjalta. Tästä aiheesta puhutaan vaikeuksien joukossa ensimmäinen, ensimmäinen liittyy diagnoosiin. Ja tämähän on tätä, ja kohtaisimme töissämme jo tässä kauden alusta talouden tilanne ja se, mikä on saanut Euroopan keskipankin toimimaan radikaalisti. Ja ennenkin EKPn pääjohtaja totesi maillisen keventämiseen käytännön yhteydessä että keskuspankilla on tämä kahden prosentin inflaatiotavoite, jonka saavuttamiseen, saavuttamiseen pyritään. Komission puheenjohtaja on lainsäädännön investointisuunnitelman kompensoimaan ilmeistä investointipulaa lähes kaikissa EU-maissa. Puhumattakaan sitten työttömyysasteesta, joka näkyy kaikissa jäsenvaltioissa ja erityisesti nuorisotyöttömyyden suhteen. Johtuuko tämä siitä, että sääntöjä ei ole noudatettu tai on otettu huonosti? Vaikka sääntöjen riittämättömyydestä ja talouden hallinnan riittämättömyydestä tässä ei ole yksimielisyyttä poliittisten ryhmien kanssa, joka ehdollistaa tietysti ehdotuksia. Komission tiedonanto. Sopimusten joustavuuden suhteen. Se on enemmän tai vähän halukkaata yhdistää sopimuksen ennaltaehkäisevää ja korjaavaa puolta minuutti vaan tästä. Ei minun tehtävä ole välttämättä helpottaa kaikkia korjat spoilemaiden suhteen. Mutta täytyy miettiä sitä, mitä me saamme yhdessä korjattua tilannetta ja tätä toimenpiteiden mahdollista myötäsyklisyyttä, joka tekee korjausuran hankalammaksi, jotka ovat tässä sopimuksen korjauksessa haarassa. Ja sitten on kolmas aihe, mikä minua kovasti huolestuttaa. Ja voisi olla selkeämpi tekstissä, se liittyy ihan kohtaan B ja kohtaan 16. Tämä on kysymys. Tämä on lähes yhtä vanha kysymys kuin euroalue alkamme sääntöjen säveltämisen lisäksi toimia kollektiivisesti ja määritellä etukäteen, mikä on jäsenvaltioiden liikkumavara budjetti syksyn alusta. Ihan pieni kommentti yhdistääkseni EKPn kommentteja eilen, erityisesti kun vastattiin kysymykseeni liittyen äskeiseen puheeseen, jossa hän esitteli kokemustaan talous- ja sen, että alun perin toimittiin äärimmäisten tiukkojen sääntöjen pohjalta ennen kuin Euroopan raha instituutti ja sitten EKP. Jos jälkeen rahapolitiikasta tuli sitä vahvaa politiikkaa tässä nykyään. Ja sinne pohjataan vahvoihin instituutioihin. Eikä noudata sääntöjä liian sokeasti. En sano, että sääntöistä pitäisi hakea eroon. Ja se euroalueella on eufemismeja, en puhu näistä äärimmäisistä tapauksista. Nämä ovat tärkeä osa politiikkaa. Mutta tavallaan silmien sulkeminen, rajoittaminen ainoastaan sääntöjen täytäntöönpanoon, ei se auta meistä nykyongelmista pääsystä. Joten kerta kaikkia ajatelemaan laajemmin. Ja tässä keskustelussa ihmiset ymmärtävät, enemmän, että globaali lähestymistapa auttaa paremmin. Meillä pitäisi olla bo, tarkastella budjettia, aggregaatteja koko yhteisön tasolla, eikä vain ainoastaan tarkastella tilannetta posteriori, kun jäsenvaltiot miettivät tulevaa politiikka on jokainen suvereeni bud- budjettikeskusteluissa etenee tällä tavalla. Meidän pitäisi kyetä siihen myöskin euroalueella. Ja meillä on myös aito menet ongelma makrotalouden epä tasapainojen suhteen. Tätä politiikkaa pitää vahvistaa. Kun komissio käyttää tätä politiikkaa rakenneuudistuksiin maassa, jättää täysin huomiotta viime kohta maata. Mennään sitä vaikuttaa, että Olemme aika kaikena kannasta kanssa hyödyllinen parlamentille. Neljäs aihe, joka vaatii vielä paljon keskustelut. Aihe on rakenneuudistukset. Jos e- euro suojeli jäsenvaltioita rakenneuudistuksilta, niin kriisi on vaivottanut kaikki jäsenmaat rakenneuudistukseen. Enpä näe yhtään jäsenmaata, joka ei niiden tarvetta pidä selkeänä. Kysymys on, mitä uudistuksia millä ripillä ja mitä demokraattista legitimiteettiä. Jos mä ajattelen, että Troikan lähestymistapa on menestys, niin Ehkä meidän pitäisi päästä kuitenkin tästä vähän eteenpäin. Me on joukko kompromissiehdotuksia, jotka pyrkivät vähän osallistavampaa lähestymistapaa. Jos ajatellaan enemmän jäsenvaltioiden rakenneuudistuksen toteuttamista, jossa ainoa tavoite ei ole budjetin vajeen pienentäminen, jossa olisi vain kehittyneempi taloudellinen rationaali, että jokainen valtio voisi edistää yhteisen tavoitteita. Esimerkiksi ekologisen muutoksen pitkän aikavälin investointien toteuttamiseksi ja väestökehityksen haasteisiin vastaamiseksi. Ja kolme viimeistä kysymystä liittyvät mietinnön viimeiseen osaan. Mitkä tulevaisuuden haasteita. Mutta koordinaattorit ovat ehdottaneet mietinnön otsaketta määritellessä. En nyt puhu keskustelusta tai sopimuksesta, haluan identifioida en kolme, vaan neljä aihetta, josta täytyy edetä keskusteluissa. Se on ehdotus jotain ottanut käsittelyyn, joka on konstvaliokunnan erityisessä selitystä 26 artiklaa sopimuksessa. joka valtaa, voitaisiin muuttaa valitusoikeutta tuomioistuimeen. tietysti tapauksessa voitaisiin mennä tuomioistuimeen. Perussopimusvaliokunta on miettinyt, että tietyissä tapauksessa jäsenvaltiot, jotka ovat Troikan uhreja, voisivat viedä jutun oikeuteen. Vilpittömästi lainsäätäjänä tämä ei voi olla tyydyttävä tilanne. Joo, se siis sitä yhteenvetona vain ytimen. Siinä hylätään talouden ohjaaminen. Ja sen halutaan, että sääntöjä muutetaan niin, että komissio to- voisi olla, komission pitäisi ottaa sosiaalilainsäädäntö ja muut huomioon. Ja tässä sositaan tuomarivetoista demokratiaa pahimmassa aiheessa eli talouspolitiikassa. Ja täytyy muistaa, että Maastrichtin sopimukseen, sopimukseen laatijat ottivat huomioon tämän artikkelin, miksi se ei ole selkeä muuttunut. Ymmärretään houkuttelevaa, että tämä tässä troikka voitaisiin toimia tuomioistuimessa, mutta ihan vilpettömästi. Näen myöskin mahdollisuuden, että täysin suvereenit poliittiset päätä että jäsenvaltio haluaa, voisivat viedä myöskin tuomion tuomioistumassa ja tämä ei ole toivottava lopputulos. No tässä vasta sanoisin, että sääntöjen osuus juridisessa järjestelmä, oikeusjärjestelmässä on tärkeää. Mutta euroalueen nykytilanne osoittaa meillä Meidän täytyy päästä eroon sitä näkemystä, että vain säännöt voivat saada euroalueen toimimaan tyydyttävällä tavalla kaikille. C'est euh, euh la question de savoir s'il faut anticiper, prévoir. Sitten täytyy miettiä, tarvittaisiinko määräyksiä, jotka a, a, auttavat toimimaan yksittäisiä jäsenvaltioita vasta. Mutta tällaista lähestymistä en voi suosia. Sitten ei, eh, tällaisen rahaliiton sosiaalinen puoli, kanssa viimeisessä kohdassa muistettaisiin Jean-Claude Junckerin jatkuvat toteamiset. Emme me kaikki kannattaneet Junckeria ihan samalla tavalla. Mutta kun hän on käsitellyt Rahatalousliiton tulevaisuutta, hän totesi, että meitä täytyy kuulla. Kun hän ottaa rahaliiton tulevaisuuden huomioon, hän on aina kaksi asiaa. Euroalueen budjetti, budjetti mahdollisuus budjettiin ja sen sosiaalinen ulottuvuus. Ja meidän täytyy kyetä kompromisseja tällä alueella, jotka ovat sillä tasolla, jota haluavat ne, jotka ovat vakuuttuneita siitä, että tällaisen rahaliittoa pitää syventää. Ja lopuksi täytyy muistaa, että vanhuudesta käyttää budjettia. Monet varjostelijat, muutkin ovat sitä mieltä. Keskustelun perustana on sama kuin ennenkin. Olen iloinen siitä. Tässä mietinnässä, blueprintissä, neljän puheenjohtaja raportissa. Meillä oli mahdollisuutta päästä eteenpäin. Mutta voin jakaa tämän tekstin teille. Tässä on yhteenveto niistä kolmesta asiakirjasta, jotka mainitsin liittyen budjettiin. Ne kaikki näkevät budjetin olemassaoloon välttämättömänä aidon talousrahaliiton pohjana – ja haluamme, että ponnistelemme tämän kohdan suhteen. Että pitäydymme, että me jää alle sen, mitä olemme jo aikaisemmin päättäneet täällä. Thank you, Pervanche. Kiitoksia Pervanchille. Sitten aloitetaan EPT:n varjo esittelijästä Delangesta. Also thanks to the Kiitoksia esittelijälle tästä kattavasta esittelystä asioista, joita meillä on vielä edessämme. Ensinnäkin, kun katsotaan nyt tämänhetkisiä puitteita ja tilannetta, itse olen puhunut tästä monta kertaa. Mielestäni meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota ja tilaa myöskin kompromissitarkistuksissa näille asioille. Miksi nämä puitteet, joiden puolesta taisteltiin niin kovasti edellisellä lainsäädäntökaudella, miksi ne olivat sitten miksi niitä on sitten pantu täytäntöön niin kammottavan huonosti jäsenvaltioissa. Tästä täytyy puhua, ei tästä näin vain päästä eroon. Ja EPPn osalta mietintö, jonka nimi on Stocktaking ja niin edelleen, niin se on aika hyödytön. Meidän täytyy analysoida two- ja six-packia haluammeko katsoa vain menneisyyttä ja aikaisempia puitteita, emmekä mieti tulevaisuutta? No ei tämästä tarkoita. Kyllä me haluamme katsoa, mitä parannuksia voitaisiin tehdä tulevaisuudessa, mutta ne liittyvät toisiinsa. Ja tässä on nyt on siteerattu Dragia. Tästähän tulee sitten perinne. Dragi käy tällä, että seuraavana päivänä kaikki ovat kuulleet häneltä jotain, mistä pitivät. Ja sitten riitelemme täällä ja käytämme näitä Drakin siteerauksia. Eli tämänhetkiset puitteet, toimivatko ne vai eivät, ja jos eivät, niin mikseivät. Ja sitten taloushallinnon tulevaisuus. Ja hän sanoi selvästi, että jos haluatte siirtyä seuraavaan vaiheeseen taloushallinnon osalta euroalueella ja EU:ssa, silloin tarvitaan luottamusta. Ja tämänhetkiset säännöt eivät luo luottamusta. Tämä oli Dragin siteeraus ja meidän täytyy tämä muistaa. Eli täytyy katsoa, mitä on tapahtunut menneisyydessä, mitä tapahtuu näissä puitteissa ja mitä voidaan tehdä tulevaisuudessa. Ja en nyt halua lakaista vaikeita asioita maton alle. Me emme halua mitään siirtounionia. Draghi otti tämäkin esille. Eli ei voi olla mitään siirtounionia, eli on jatkuvasti maita, joissa on velkaa, ja sitten maita, jotka jatkuvasti ovat velkoja. Sellaista ehkä voidaan toivoa, mutta se ei ole realistista. Ja pahoin pelkään, että jos lähdemme tälle tielle, niin sitten kosketaan jo EUn perusarvoihin. Se on vaarallinen tie, jos ei ole valmis, ja se saattaa sitten jakaa maat pysyviin velallisiin tai velkojen. No kuinka paljon sitten mietinnössä korostetaan deflaatiota tai alhaista inflaatiota? EKPhän sanoi, että vuonna 2017 tilanne on taas normaali 0,8-0,7 prosenttia inflaatiota. ei tästä pitää puhua, mutta se nyt on pieni asia verrattuna muihin. Sitten joustavuudesta me EPPssä olimme tyytyväisiä tähän selvitykseen, jonka komissio antoi. Ei ole ihan turhaan tähän laitettu ennaltaehkäisevää osiota ja sitten korjaavaa osiota näissä puitteissa. Sitä ei tehty turhan päiten. Ja siksi on ihan loogista, että kun puhutaan joustavuudesta ja investoinneista, silloin erotellaan nämä kaksi maaryhmää. Sitten poikkeukselliset olosuhteet ja kuinka paljon meidän pitää luetteloida näitä poikkeuksellisia olosuhteita. Olen huolissani, että siihen menisi hyvin pitkä aika luetteloida asiat, jotka eivät tule tapahtumaan. Ja se, mikä tulee tapahtumaan, niin se ei sitten päädy tälle listalle. Eli meidän täytyy miettiä puitteita, miten ne määritellään, kuka määrittelee, onko tässä kyseessä poikkeukselliset olosuhteet vai eivät no, jonkinlainen riippumaton analyysi, ehkä enemmän kuin politiikka, poliitikko, mutta kattavaan luetteloon meidän täytyy miettiä, kannattaako meidän käyttää näin paljon aikaa asiaan, joka todennäköisesti ei pysty kuitenkaan ennustamaan tulevaisuutta. Ja sitten verotuksesta. Niin totta kai meidän täytyy keskustella myös veroista. Ja siksi olemme tyytyväisiä erityisvaliokunnan tulevaan työhön. Onko verotus sitten neljäs pilari tai onko verounioni sitten EMUn neljäs pilari? No en usko. Vaikka sitä katsottaisiin ainoastaan oikeudelliselta kannalta tai perussopimuksia tai valtuuksia, joita meillä on verotuksen alalla, ilman perussopimusten muutoksia meille ei tule mitään tällaista unionia tai eurooppalaista toimivaltuutta. Eli tästä pitää puhua, kuuluuko tämä neljännen pilarin puitteisiin, epäilen, mutta olen tästä halukas keskustelemaan jossain muodossa sitten tämän mietinnön yhteydessä. Sitten makrotalouden epätasapaino väline. No, se on hyvä väline, jotta voimme puuttua ongelmiin jo varhaisessa vaiheessa sen sijaan, että joudutaan sitten korjaamiin liian myöhään tehtyihin toimenpiteisiin. Eli olemme valmiita keskustelemaan yksityiskohdista, mutta välineenä tämä on hyödyllinen, emmekä haluaisi siitä eroon. Ja lopuksi tietysti demokraattinen vastuullisuus. Meidän täytyy löytää tähän tasapaino, kun katsotaan mietintöä ja keskusteluita kompromissitarkistuksista, koska meidän täytyy vahvistaa kansallisten parlamenttien sitoumusta. Myöskin meidän täytyy parantaa Euroopan parlamentin mukanaoloa, mitä tulee näihin suuriin linjoihin tässä poliittisessa keskustelussa. Niin, eli meidän täytyy parantaa parlamentin läsnäoloa ja meidän täytyy varmistaa myöskin riippumaton analyysi. Eli tällaisen tasapainon haluan saada aikaan ja jotkut ryhmät, muutamasta esimerkiksi omani, ovat ehdotaneet, että talousanalyysoijan roolia vahvistetaan. Ja maita pitää kohdella samalla tavalla. Yksikään ei ole liian iso kaatumaan, jos me haluamme, että EMU on vahvi, niin suurin taistelu liittyy siihen, että se panna täytäntöön ja että sitä parannetaan reilulla tavalla, joka kohtelee kaikkia maita samalla tavalla. Kiitos. I just have an observation. Niin, kiitos paljon niin viittasit tärkeään seikkaan, eli siirtounioniin, koska sittenhän meillä on unionin budjetti, jossa on mahdollista tehdä tulonsiirtoja myös alueiden välillä mahdollisesti. No tietenkin suuruusluokka määrittää tuon, li, tuon vaikutuksen, mutta minä nyt itse en sanoisi, että, että tällaista siirtounionia ei ole olemassa, koska budjettihan on väline juuri siihen. Niin olen samaa mieltä. Tämä alle yhden prosentin budjetti toimii juuri näin. Ja yksi, itse tulee maasta, joka maksaa enemmän – kuin mitä se saa takaisin. Ja minä puolustan tätä omassa maassani. Tällä tavalla budjettimme on rakenneltu, ja jos haluamme unionin, jossa kaikki saavat tuloja, niin voimme mennä kotiin, koska ei se toimi. Mutta finanssipoliittinen kapasiteetti euroalueella, sen lisäksi, että meillä on Euroopan budjetti, niin sehän, sillähän voidaan sitten tehdä suhdanteiden vastaista politiikkaa. Eli kyseessä on budjetti, 10 prosenttia bruttokansantulosta. Tällä hetkellä se on 1 prosentti, eli se on suurempi kuin Euroopan budjetti. Enkä nyt halua mennä puolustamaan tätä omaan maahan, eli sen vain halusin tehdä selväksi. Part of the... Niin minä olin mukana parlamentin kannan laadinnassa, kun Taisenin äh, finanssikapasiteetista puhuttiin ja kymmenistä prosentista niin, minä sanoin ihan selkeästi, että sen pitää olla unionin budjetissa. Ja Tysonin raportin äh, finanskapasiteetti ei ole, budjettikapasiteetti ei ole 10 prosenttia kylläkään. No sitten Michael Aldelta. No, okei. Okay. Ei vaan, hetkinen, Bernd Luke. Anteeksi, olet oikeassa. Minä olin väärässä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijöille ja varjoesittelijöille, jotka ovat tehneet kovasti työtä. Meillä on paljon tarkistuksia. Ja ennen kuin puhun nyt mietinnöstä ja näistä tarkistuksista, no ihan lyhyesti haluaisin puhua tästä siirtounionista, josta juuri puhuttiin. Eli Gualtieri sanoi ihan oikein. Eli meillä on elementtejä siirtounionista EUn budjetissa, mutta tärkeintä tässä on tietysti se, että siinä on selkeitä kriteereitä, joihin, jotka ovat realistisia. Ja sitten meillä on esimerkiksi aluekehitysrahasto, kohesiorahasto, sosiaalirahasto. Eli meillä on varoja, jotka sitten jaetaan esimerkiksi infrastruktuuri, investointeihin, on alueita, jotka käytetään sosiaaliturvaan. Ja nyt puhutaan siirtounionista, joka siirtäisi varoja täysin hämärien standardien mukaan. Eli jotkut saavat enemmän, ne joilla niitä velkaa saavat eniten varoja, ja, jotka ovat olleet vähiten vastuullisia omien resurssien kanssa. Ja tällainen siirtounioni ei ole sellainen, jota haluamme, koska se on selkeästi ihan väärä lähestymistapa. No sitten tämä mietintö. Olen täysin samaa mieltä Esther de Langen kanssa. Ensimmäinen osa mietinnöstä, jossa käsitellään, siis tämä jaettu kahteen osaan. Eli ensimmäinen osa, no siitä, sitä ei ole muokattu ihan riittävästi. Tässä ei ole kunnollisia analyysejä viimeisen 15 vuoden tapahtumista. Ja Kyse ei ole pelkästään työ sixpackista, niistähän on vielä aika vähän kokemusta, vaan kyse on talouspoliittisesta sääntelystä kaiken kaikkiaan, jota meillä on. Meillä on yksinkertaiset säännöt, 3 prosentin alijäämä, 6 prosentin vel- valtion velka ja sitten lauseke, muita lausekkeita. Ja sitten nämä säännöt ovat muodostuneet yhä monimutkaisemmiksi ja meidän täytyy nyt sitten miettiä poikkeuksia ja tällaista analyysiä nyt ei ole tässä mietinnössä tehty, ja se täytyy tehdä, koska vasta sen jälkeen voimme tehdä päätelmiä, kun katsotaan näitä tuloja ja analyysejä, tuloksia. Eli täytyy katsoa, mikä ei ole toiminut ja miksi se ei ole toiminut. Eli tästä puuttuu tärkeä osa tästä mietinnöstä, ja tarkistuksissa tähän ei ole vielä riittävästi kiinnitetty huomiota. Sitten talouspoliittisen ohjauksen tulevaisuuden näkymät. No korostaisin sitä, että meidän täytyy nyt miettiä näitä talouden kysymyksiä Euroopassa, eikä pidä puhua ainoastaan kriisinhallinnasta tämänhetkisessä tilanteessa. Mutta kaikki, mitä tässä mietinnössä on, on oikeastaan kriisinhallintoon Eli tässä nyt katsotaan, miten sääntöjä on noudatettu. Ja tämähän no, sitten liittyy tämän Euroopan hankalaan taloustilanteeseen. Mutta harkinnanvarainen sääntöjen noudattaminen johtaa siihen, että sääntöjä ei noudateta, vaan mietitään, millä tavalla voidaan kiertää sääntöjä. Eli meidän täytyy nyt muuttaa sääntöjä vaikeassa tilanteessa, ja se ei oikein sovi sääntöihin. Säännöt ovat sitä varten, että niitä noudatetaan, eikä siksi, että niistä keskustellaan. Ja minua häiritsee nyt tässä mietinnössä ja myöskin näissä kompromisseissa, joita on kierrätetty, että tällaisia käsitteitä on täällä edelleen. Eli mitä, millä, miten voidaan käydä suurta keskustelua ja miten kaikki asiat voidaan ottaa huomioon, että kaikki sidosryhmät otetaan mukaan Nämä ovat vain eufemismeja sille, että tässä yritetään kiertämään sääntöjä. Ja yritetään löytää tekosyys sille, miksei sääntöjä noudateta. Eli kaikki otetaan mukaan, ja kun kaikki otetaan mukaan, niin sitten tullaan siihen tulokseen, että tulos, joka tyydyttää kaikkia, on se, joka maksaa eniten. Ja tähänhän me emme halunneet päästä. Ja siksi en tue tätä tendenssiä tässä mietinnössä, että käytäisiin suuria keskusteluita ja että kaikki sidosryhmät kutsutaan mukaan ja niin edelleen. Vaikkakin olen täysin samaa mieltä kuin Esther de Lange. Eli tämä sitoumus käsite pitää saada vahvemmaksi. Ja olisi hyvä, jos kansalliset parlamentit tarttuisivat tiukemmin näihin suosituksiin ja sääntöihin. Tässä on sekoitettu nyt kriisinhallintaa ja sitten euroalueen sääntöjä, jotka eivät koske pelkästään tätä kriisiaikaa. Ja jo nyt voidaan huomata, että kriisitilanteessa tilanne muuttuu ja näitä sääntöjä pitäisi muokata, muokata mutta se ei ole oikeanlaista toimintaa. No sitten kompromistarkistukset, joita on kierrätetty, siellä on paljon sanamuotoja, joissa todetaan, että komission täytyy toimia paremmin, paremmin kuin tähän mennessä. Tämä löytyy monista kohdista, ja tämä on epäreilua kritiikkiä sanoa, että komission täytyy toimia paremmin ilman, että sanotaan, että mitä pitäisi tehdä paremmin. Tästä puuttuu tämä analyysiosa kokonaan. Eli mit, tässä ei se ole katsottu, missä virheitä on. Ja onko komissio tehnyt virheitä vai neuvosto tai euroalue vai ovatko nämä virheitä, joita on tehty kansallisissa parlamenteissa? On hyvin helppoa sanoa, että kaikkea pitää parantaa, ilman että täsmällisemmin sanotaan, mitä pitää parantaa. Eli tätä on helppo tukea, koska ei kukaan voi vastustaa, että asiat tehdään paremmin, mutta tämä sanamuotoilu on epäreilu ja mielestäni tätä pitäisi välttää. No, tässä on puhuttu monista toimenpiteistä, joilla ei ole kunnollista oikea perustaa, koska analyysiä ei ole tehty. Eli tässä puhutaan näitä odottamattomista tapahtumista ja erityissäännöistä ja sitten finanssipoliittisesta kapasiteetista, budjettitoimivallasta. Ja sitten pitäisi myöskin olla poikkeuksellisia toimi, toimenpiteitä Sixpackissa. Ja sitten veroharvonisointia pitäisi tehdä ja minimipalkat ottaa käyttöön ei, ei mitään perusteita ei ole esitetty tässä mietinnössä näille. Ja minun kantani on tietysti kielteinen näitä asioita suhteen ja mitä tulee verotuksen harmonisointiin, niin todellakin täytyisi perustella. Eli se, jos verot nyt jollain tavalla voitaisiin harmonisoida EU-ssa, niin siinä ei oteta huomioon se, että verot ovat aina hinta julkisista palveluista, joita alueet tai valtiot tarjoavat. Ja nämä julkiset palvelut, joita hallitukset tarjoavat kansalaisilleen, ne ovat erilaisia eri maissa ja on normaalia, että myöskin vero, verotus on erilaista. Eli siksi tämä verotuksen harmonisointi on jo väärä lähtökohta ja se on toisiosuusperiaatteen vastaista. Ja tässä ei ole myöskään ole puhuttu tästä no bailout-lausekkeesta – Tämä on jätetty nyt pois. Meillähän on de facto jo tällä hyvin pitkälti siirtounioni. Mutta ainakin kiinnekohtana se pitäisi ottaa esille tässä mietinnössä. Eli verotuksen tavoitteena on se, että valtio pystyy kantamaan vastuunsa ja ettei sitten enää tarvita mitään siirtoja tai toteuteta. Eli tämä on artikla 125. Ja sitten vielä kaksi hyvää asiaa. Tarkistuksissa on puhuttu velkojen kestävyydestä. Se hyvin pitkälti puuttui alkuperäisestä luonnoksesta, mutta nyt se on otettu mukaan moniin tarkistuksiin. Se on tärkeää, eli verkkojen suhteen pitää toimia näin. Ja sitten, jos nyt ymmärsin tätä oikein, Beres, olin vähän yllättynyt, kun sanoitte, että haluatte sääntöjä, jotka tulevat voimaan, jos valtio menee konkurssiin. Se on tietysti tärkeä näkökulma, ja todellakin me tarvitsemme sääntöjä, mikäli valtio menee konkurssiin. Ja ehkä nyt ymmärsin teitä väärin, tai ehkä tämä oli tulkattu väärin. Eli sanoitte tämä sitä tai ei, niin mielestäni tämä on tärkeää. Ja tämä on osa näitä sääntöjä, joita vielä tarvitaan, jotta voimme sitten toimia oikealla tavalla, jos valtio menee konkurssiin. Kiitos. Mr. Toyer. Ja, vielen Dank, Herr äh, Kiitoksia. Kollegen. Kiitoksia, puheenjohtaja. Eli ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää Belshia ja varjoesittelijöitä. Meillä on nyt mietintö, joka selkeästi on sosiaalidemokraattista käsialaa. Se ei ole mikään huono asia. Kaikki kollegat tuovat esiin oman poliittiset näkemyksensä mietinnössä. Enkä nyt toista sitä, mitä De Lange sanoi ja äsken myöskin Luke. Eli keskityn nyt näihin keskeisiin asioihin, jotka ovat tärkeitä liberaaleille. Jo ensimmäisessä keskustelussa totesimme, että meille tärkeintä tässä asiassa on se, että kun ajatellaan Euroopan parlamentin hyvää työtä edellisellä lainsäädäntökaudella, meidän täytyy jatkaa sitä työtä. Siellä oli erityisvaliokunta, jonka puheenjohtajana oli Wolf Klintz. Siellähän tehtiin intensiivisesti työtä ja selvitettiin talous- ja rahoituskriisin syitä euroalueella. Ja talous- ja raha-asioiden valiokunta teki ehdotuksia sen suhteen, miten tulevaisuudessa olisi parasta reagoida Eli miten poliittisesti voidaan säädellä näitä asioita euroalueella ja miten järjestelmä voidaan parantaa, jotta tulevaisuudessa ei enää olisi tällaisia kriisejä valuuttaliitossamme. Kasvojen vakaussopimuksen vahvistaminen ja Sixpackin ja Tupacin vahvistaminen auttaa meitä myöskin sitten toteuttamaan toimenpiteitä, joista Delange jo puhui Eli meillä on näitä ennaltaehkäiseviä korjaavia toimenpiteitä. Me katsoimme, että lainsäädännössä lainsäädäntöön kirjattu uudistamislauseke täytyy ottaa huomioon. Ja meidän täytyy ottaa huomioon, että tässä on lyhyt aika, kun katsotaan lainsäädäntöä ja sitten vaikutuksia – joita ei vielä täysin osata arvioida. Jos mietitään taloustieteellistä lähestymistapaa, niin silloinhan meidän täytyisi myöntää, että lain muutokset vaativat aikaa ennen kuin niillä on vaikutusta. Ja sitten voidaan empiirisesti osoittaa, oliko niillä toivottu vaikutus vai ei. Ja me katsomme tässä, että tämä tarkkailuaika on suhteellisen lyhyt ja todennäköisesti liian lyhyt, jotta voisimme tehdä kunnollisia arviointeja siitä, ovatko Six ja Tupac saavuttaneet toivottuja tuloksia vai eivät. No jos sitten katsotaan kriisi- ja uudistusmaiden tilannetta, tämähän on vähän aliarvioitu tämä osio, ja me olemme tästä tehneet tarkistuksia ja voidaan huomata, että yksittäisissä maissa on hyvin myönteisiä vaikutuksia jo saatu aikaan. Ja todennäköisesti taloushallinnon muuttaminen ja sääntöjen muuttaminen Euroopan tasolla on tähän yhteydessä. Ja siksi meillä on tarkistus, jossa on puhuttu siitä, että keskivertovelkaantuminen jäsenvaltioissa, siis uusi velka, on vähentynyt – huomattavastikin. Eli tällä tavalla on päästy toivottuihin tuloksiin, eli uuden velanotto jäsenvaltioissa on huomattavasti vähentynyt. Ja tarkistuksissa on puhuttu näistä asioista, ja niistä pitäisi keskustella vielä enemmän. Ja sitten toinen kysymys liittyy liittyy sitten tähän koko järjestelmään. Poliittisessa keskustelussa on väitetty, että EU ja euroalue ovat nyt joutuneet tilanteeseen, jossa joidenkin jäsenvaltioiden sosiaalinen tilanne on hankaloitunut, jos on osittain EUn syytä. Ja osittain tässä on sitten poliittisia ja talouspoliittisia käsityksiä, jotka eivät sovi toisiin, toisensa kanssa yhteen. Me katsomme, että eurooppalaiset säännöt ovat johtaneet säästöpolitiikkaan, joka on johtanut sitten sosiaalisesti hankaliin tilanteisiin. Eli tässä nyt syy ja seuraus on sekoitettu keskenään. Ja meidän täytyy nyt pyrkiä siihen, että meillä on konsensus sen suhteen, että edellisellä kaudella – Tästähän tehtiin päätös. Eli tämä eurorakennelmaan ei pidä puuttua. Ja ensinnäkin keskuspankin täytyy pysyä riippumattomana. Ja voin tässä vain todeta, että täysistuntokeskustelu, kun Draghi oli täällä, todellakin sisälsi vaarallisia piirteitä, koska monet kollegat vasemmistosta ja oikeistostakin kyseenalaistivat Euroopan keskuspankin riippumattomuuden. Mielestäni se on erittäin vaarallista, koska miksi EKP on riippumaton? Meillä on EKPn perussääntö, meillä on Maastrichtin sopimuksessa kirjattu tämän. Ja jos nyt sanotaan, että EKPllä ei ole demokraattista legitimiteettiä, siis puhun pidempään kuin muut kollegat. Siis haluaisin tasa-arvon nimissä saman puheajan kuin kaikki muut samankokoiset poliittiset ryhmät, ja minulla on ainakin neljä minuuttia vielä aikaa. No ehkä voisimme sitten sopia säännöistä, jos koskevat kaikkia. Siis en nyt tiedä kuinka pitkään voin puhua asking you to, to arrive to the conclusion. Pyytäisin vain, että mm, jouduttaisit johtopäätöksesi, koska tulkit lähtevät 10 minuutin kuluessa ja meillä on vielä muitakin kollegoita, jotka haluaisivat puhua ja sitten vielä esittelijäkin, joten mm, johtopäätös, kiitos. Siis tämä asia täytyy nyt selvittää. Esittelijä muut kollegat ovat saaneet tietyn ajan ja meidän olisi pitänyt sopia jostain puheesta jo etukäteen sitten. No, niin. Eli vetoisi vielä sen puolesta, että Euroopan keskuspankki on riippumaton. Se täytyy varmistaa, se on demokraattisesti legitimitoitu. Kansalliset parlamentit ovat ratifioineet tämän sopimuksen. Ja jos nyt vaaditaan, että Euroopan keskuspankki harjoittaa myös, joutuu poliittisen ohjauksen kohteeksi, niin sitten tähän liittyy ehtoja, jotka ovat mukana jo valuuttaliitossa. Ja tätä ei voida hyväksyä, emme halua tällaista, koska valuuttaliitto ei noudattaisi sitten perinteitä maissa, joissa aikaisemmin oli löy, löyhää rahapolitiikkaa, vaan Euroopan keskuspankki on ottanut malleiksi ne maat, esimerkiksi Alankomaat tai Saksa. Siellähän on selkeästi riippumaton keskuspankki, ja ne ovat olleet esikuvia. Ja nyt on käynyt ilmi, että talouspoliittisessa yhteistyössä euroalueella yksittäiset jäsenvaltiot ovat velkaantuneet muissa valtoissa, koska euro on tietyille valtioille ulkomaanvaluuttaa. Eli tässä on vaikutettu tiettyihin jäsenvaltioihin ja tässä on käytetty sääntöjä, joiden kautta tietyt jäsenvaltiot ovat joutuneet tilanteeseen, jossa he noudattavat tätä valuutan vakaussäännöstöä. Ja mitä tapahtuu, jos yksittäiset jäsenvaltiot eivät sitten noudatakaan näitä sääntöjä, ja miten tulevaisuudessa voidaan välttää tällainen. Tästähän kyse oli kasvu- ja vakaussopimuksessa, ja me keskitymme siihen nyt liberaalien ryhmässä. Eli tulevaisuudessa me haluamme, että tämä järjestelmä toimii. Aikaisemmin parlamentissa olimme sillä kannalla, että tiukkojen sääntöjen lisäksi tarvitaan tiettyjä välineitä makrotalouden vakauttamiseen. Ja me katsomme, että meillä ei pidä olla kuitenkaan mitään täysharmonisointia tai täyskeskittämistä, vaan katsomme, että meidän pitää jollain tavalla rajata näitä sopimuksia, mitä tulee eurooppalaisen vakausmekanismiin se riittäisi, mutta on kuitenkin tärkeää, että reaalitalous pidetään mielessä, eli vahvistetaan kilpailukykyä yksittäisissä jäsenvaltioissa. Tämähän on ratkaisevaa, jotta EU pääsee takaisin kasvuuralle. No niin, päätänkin nyt puheenvuoron tähän, mutta pyytäisin, että tulevaisuudessa, kun kyse on näin tärkeästä aiheesta, niin voidaan varmistaa, että poliittiset ryhmät saavat saman verran puheaikaa. Thank you. I'll do my best. Kyllä, teen parhaani. Kiitoksia. Sitten Marisa Matia. Brigada, eh, Roberto. Paljon kiitoksia, Roberto. Yritän pitäytyä lyhyen, lyhyessä puheenvuorossa. Minusta on hyvä yrittää varmistaa, että jokaisella kollegalla on mahdollisuus puhua ja tulkitsin pääsevät sitten pois ajallaan. Luulenpa, että tässä tarjotaan selkeä tilannekuvaus siitä, mitä tapahtuu ja siitä, että tarvitaan selkeä talouden ohjausjärjestelmä. Tietysti viitan tässä nyt aikaisempiin puhujiin, mutta olin yllättynyt yllättynyt siitä, että meidän piti käydä läpi sixpackia, twopackia ja niin edespäin. Ja kollegat, jotka ovat puhuneet täällä lähes tulkoon kaikesta ja jättäneet huomiota sen, mitä meillä täällä olisi tehtävänä. Meillä ei ole aikaa riittävästi, jotta voisimme saada aikaan tuloksia, mutta minun mielestäni meillä kyllä on. Me olemme kyllä saaneet ihan hyviä tuloksia aikaiseksi ja voimme tämän arvioinnin, arvioinnin suorittaa kolme aihealuetta on tässä otettava huomioon. Ensinnäkin talouden ohjaaminen, hallinta ei toimi. Sääntöjä ei sovelleta ja meidän täytyy olla tiukempia ja vahvempia sen takia. Ja meidän täytyy siis ryhtyä tuomassa toimeen, kun puhutaan sääntöjen soveltamisesta käytäntöön. Esittelijä puhui siitä, minkälaisia negatiivisia vaikutuksia lainsäädännöllä tällä alalla on ollut ja siitä, että sääntöjä pitäisi soveltaa olemassa olevia sääntöjä tehokkaammin sen sijaan, että laadittaisiin uusia, mutta tähän äh, minulla ei ole nyt aikaa käydä tätä läpi yksityiskohtaisemmin, mutta aivan selvää on, että tulokset on äh, kirjattu muistiin ja jotta voisimme suorittaa strategisia arviointeja, niin meidän täytyy perustaa työmme niihin arvioihin, jotka on tehty. On olemassa maita, joissa sääntö on sovellettu hyvin tiukaksi, tiukasti ja jo lyhyellä aikavälillä nähdään, mitkä niiden vaikutukset ovat olleet. Mutta minulla olisi muutamia tarkistuksia tai ehdotuksia vielä tehtävänä tämän mietinnön enemmänkin ensimmäiseen kuin sen toiseen osaan. Ja uskoisin, että joistakin sosiaalisiin kysymyksiin liittyvissä kysymyksissä saamme kyllä kompromissin aikaiseksi ja makrotaloudellisista menettelyistä ja niin edespäin. Esittelijä teki eron yhtäältä velan, sen velan välillä, jota, joka on kertynyt. jotta voitaisiin pelastaa talouden eh, tilaa tietyssä maassa ja sitten vertasi sitä taas muualla kertyneen velkaan. Mutta sitten tuolla toisessa mietinnön osassa, jossa hän puhuu haasteista ja talous, talouden ohjauksen tulevaisuuden näkymistä ja siitä, mitä täytyisi tehdä, jotta saataisiin kompromissi aikaan tässä, niin meidän täytyy kyllä eh, ottaa opiksemme tästä harjoituksesta. Me emme voi piilotella Troikan säästöpolitiikan katastrofaalisia seurauksia. Kyllä meillä on opiksi otettavaa. Tuloksia on tarjolla. Ehkäpä olette olleet liian optimistisia taloudellisen ohjausjärjestelmän tai talouden ohjaamisen suhteen alun alkaen. Jos nyt katsotaan vaikka kansainvälistä valuuttarahastoa ja sen toimintaa ja kuinka sääntöjä on sovellettu, niin siitäkin voidaan oppia jotain. Emme voi tulevaisuudessa laskea pelkästään IMFn varaan. Ja edellä puhuneet kollegat sanoivat myös, että Euroopan parlamentin ei pitäisi arvioida tai antaa tuomioitaan poliittisista linjauksista, vaan meidän pitäisi keskittyä menettelytapaan. Mutta kyllähän me täällä olemme nyt harjoittamassa poliittisten päätösten tarkastelua ja arvioimassa tilannetta, jotta voisimme tehdä ehdotuksia tulevista poliittisista linjauksista. Emme me ole täällä pelkästään menettelytapaa koskevia kysymyksiä käsittelemässä, joten en ymmärrä oikein poliittisen analyysin ja riippumattoman analyysin välistä eroa. Ja sanoisin lopuksi vielä esittelijälle, että tai ja kaikki tuntevat meidän eromme tähän aiheeseen liittyen, meidän keskinäisen eromme, niin talouden hallintaan liittyen varmasti on monia asioita, joiden parissa voimme tehdä työtä yhdessä, mutta on aivan selvää, että tässä paketissa tai tälle paketille oli asetettu tietyt tavoitteet ja tämä arviointi, tilannetarkastelut täytyy suorittaa ja käyttää niitä välineitä, mitkä on käytettävissä tämän aikaan tekemiseksi. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä työstä ja konsensuksesta, jolla hän yrittää toimia tässä vaikeassa kysymyksessä, koska ryhmien kannat joissain kysymyksissä kuten kaikki tietävät, ovat hyvin kaukana toisistaan. Eli meidän täytyy yrittää saada aikaan konsensus, vaikka se ei ole helppoa. Ensin analyysi tästä kompromissin toisesta osasta, joka, jonka esittelijä meille esitteli. Siellä on mielenkiintoisia elementtejä, eli vero, yhteistä verotusta. Tässä on puhuttu myöskin siitä, että meillä pitää olla automaattisia vakauttajia. Meillä pitäisi olla eurooppalainen työva, työttömyysvakuutus – ja tietysti tässä toisessa osassa varjoesittelijäthän me sovimme, että me yritämme katsoa, millä tavalla euroalueella pitäisi edetä tulevaisuudessa, ja keskustelu siirroista on kuitenkin hyvin keskeistä. Ja haluaisin puhua tästäkin aiheesta, koska tästä on jo keskusteltu ja kaikki tietävät, että on mahdotonta, että rahaliitto voi toimia tulevaisuudessa, jos meillä ei ole sellaista mekanismia, jolla autetaan raha-alueen osia joissa on asymmetrinen shokki. Se on mahdotonta ja viime vuosina on käynyt niin, että kun ei ole ollut mitään siirtounionia, sitten on luotu mekanismeja, jotka ovat tukeneet rahoitusta näissä kriisivaltioissa, mutta sillä tavalla, että se on johtanut lisävelkaantumiseen ja tästä on sitten tullut noidankehä, joka on johtanut meidät hankalan tilanteeseen. Eli meidän olisi pitänyt auttaa pekoyrityksiä, mutta nyt sitten tiedämme, että rahaliitto on huonosti suunniteltu. Ja siksi on välttämätöntä, että meillä on finanssipoliittista kapasiteettia EU:ssa, jos haluamme, että se toimii edelleen. Jos haluamme purkaa euroalueen, niin se on sitten toinen asia, mutta jos haluamme, että tämä toimii tulevaisuudessa, niin näin on pakko toimia. Se on aika selvää ja konsensusta on eri koulukunnissakin, kun ajatellaan talousteoriaa. Eli näin meidän tulee edetä. Eli tämä siis tästä mietinnön osasta, jossa käsitellään tulevaisuutta ja euroalueen tulevaisuuden näkymiä. Ja tietysti kaikkein monimutkaisin kohta tässä mietinnössä on arviointi siitä, mitä on tapahtunut normeille ja mitä tapahtuu tämänhetkisille säännöille. No tiedän, että jotkut kollegat haluavat, että noudataan sääntöjä tiukasti ja analysoidaan sitä, miksi sääntöjä ei ole sovellettu oikealla tavalla, ja minun ryhmälläni on tästä selkeä mielipide, koska tietyissä tilanteissa niitä on mahdotonta noudattaa. Ei voi olla niin, että lama, vaikka olisi joustavuutta tai sääntöjä, koska sille ei ole mitään poliittista suhdanteiden vastaisia toimintamahdollisuuksia. Eli se, mitä nyt on tehty, niin voitte katsoa, että ne on aina tehty jälkeenkäteen ja katsottu sitten jälkeenpäin, että sääntöjä ei voitu noudattaa, koska se oli mahdotonta talouskriisissä. Koskaan ei ole joustavuutta etukäteen, vaan jälkikäteen. Ja tietysti tällaisella sanoilla ei pystytä välttämään mitään syvää lamaa. Mutta tässä on epäonnistuttu, koska ne toimivat itseään vastaan. Ja tietysti meidän täytyy pyrkiä siihen, että velka purkaantuu sellaisella tahdilla, jolla pystytään noudattamaan näitä sääntöjä. Eli sääntöjen tiukka täyttäminen tai joustavuuden hyödyntäminen eivät riitä, vaan meidän pitäisi, tai ainakin minun ryhmäni on sitä mieltä, että meidän täytyy miettiä, miksi ei tässä ole onnistuttu, ja meillä täytyy olla kapasiteettia suhdanteiden vastaisen politiikan osalta, ja meidän täytyy siis uudistaa näitä sääntöjä. Ja sitten yksi asia, jossa en ole samaa mieltä esit- esittelijän kanssa, eli että tämä olisi suhdanteinen vastainen väline. No ei se todellakaan riitä, se on aika selvää. Eli minun ryhmäni katsoo, että meidän pitäisi uudistaa näitä sääntöjä ja analysoida kriittisesti sitä, miten tässä on toimittu, se on tärkeää. Ja tietysti voidaan arvioida sitten komission viestintää ja tästähän me, meillä on aikaa keskustella esittelijän kanssa. Meilläkin on oma kriittinen näkemyksemme tästä ja myöskin tietyt rakenneuudistukset, joita on noudatettu esittelijä, puhui näistä deflaatiovaikutukset ovat olleet täysin katastrofaalisia. Eli tässäkin meidän täytyy miettiä vähän laajemmin, ei pelkästään sosiaalista vaikutusta, joka on hyvin kielteinen, mutta myöskin täytyy puhua deflaatiovaikutuksesta, joka tällä on ollut ja joka on hankaloittanut elpymistä. No sitten vielä pari asiaa, jotka ovat keskeisiä. Ensinnäkin makrotalouden epätasapainomenettelyt. Mietinnössä on puhuttu tärkeästä asiasta. Yleensähän keskitytään maihin, joissa on suurta kauppa eikä niihin, joissa on ylijäämää. Ja tällä hetkellä tämä epätasapaino on hyvin suuri. Joissain maissa on suuria ylijäämiä, toisissa suuria alijäämiä. Eli meidän täytyy löytää parempi tasapaino. Ja meidän täytyy myöskin parantaa tulostaulua. Vihreäthän on tästä hyvin kiinnostunut, eli meillä pitää olla sosiaalisia indikaattoreita tulostaulussa. Se on välttämätöntä. Ja sitten näiden investointien oikeanlainen kohtelu. Puhunko liian pitkään? No niin, okei. Okay. Yksi minuutti enää. No, voin vakuuttaa, että puhuitte ihan yhtä pitkään kuin edellinenkin. Yksi asia enää, eli velka. No Marisa puhui velasta, Tämä on mielenkiintoinen asia, kun ajatellaan näitä eroja, joita on velan välillä, joka johtuu tähän bailout-järjestelyyn ja sitten rahoitusala pitää saada mukaan purkamaan tätä velkaa. Se on mielenkiintoinen ajatus, mutta ryhmänä katsomme, että tämä velkakonferenssi keskittyy myöskin tähän. Ja en nyt halua puhua pidempään. Ja Tietysti on tärkeitä kohtia, joissa ryhmäni on tinkimätön, jotka ovat meille ehdottoman tärkeitä tässä mietinnössä, mutta tietysti olemme avoimia ja valmiita tekemään työtä ja katsoa, millä tavalla voitaisiin saada aikaan kompromisseja esittelijän kanssa. Kiitoksia Marko Tannuumi. Puhun Marko Vallin varjoesittelijän puolesta, koska hän on kokobu valiokunnassa tällä hetkellä. Yritän puhua nopeasti, koska on jo myöhemmin ja ihan puutun yleisiin asioihin. Kiitän ensinnäkin esittelijää hänen tekemästään työstä, mutta meidän mielestämme se ei ole edes lähellä riittävää koska se ei lähde perustavanlaatuisesta analyysistä liikkeelle. Eli siinä keskitytään vielä liikaa tähän joustoon ja sen lisää, lisäämiseen, eikä, mieti, eikä ajatella, että nimenomaan se puitteisto on se, joka ei toimi, ja sitä pitäisi muuttaa. Eli olemme ehdottom- se on täysin vastoin sitä ajatusta, että olemme täysin vastoin sitä ajatusta, että pitäisi tulkita vapaammin ja laajemmin olemassa olevia sääntöjä, koska nämä säännöt eivät toimi tällaisena kriisiaikana. Ja lisäksi olemme hyvin kriittisiä myös sen suhteen, että sovellettaisiin tätä oletettua joustoa pelkästään niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat tuon kasvu- ja vakaussopimuksen ennaltaehkäisen osion sisällä, koska tässä on se riski, että jos tällä lähestymistapaa käytetään, niin silloin vain lisätään jäsenvaltioiden välistä polarisaatiota täällä unionissa. Lähestymistapa, jota me ehdotamme, olemme ehdottaneet myös tarkistuksissa, on se, että haluaisimme nähdä myöskin kompromisseissa, on se, että uudelleen tarkasteltaisiin kaikki perussäännöt, vakaus- ja kasvus, kasvusopimus, two-pack ja six-pack, ja hankkiuduttaisiin täysin eroon tästä äh, vakauspoliittisesta sopimuksesta, vaikkakin jotkut jäsenvaltiot ovat sen jo jotkut yksipuolisesti kumonneet. Ja näyttää, että, tai ainakin tähän suuntaan ollaan menossa, koska tämähän oli aivan selvästi virheliike alun perinkin, kun se säädettiin. Ja oma ryhmäni on aika skeptinen sen suhteen, että Junckerin Suunnitelma olisi se, joka uudelleen käynnistäisi, käynnistäisi investointitoiminnan Euroopassa. Hyvin hyödyllinen lähestymistapa tämän suuntaisesti olisi siis se, että annettaisiin lisää joustoa ja kytkettäisiin pois jäsenvaltioiden sijoitukset tutkimukseen ja kehitykseen ja erotettaisiin siis se VKT. Tämä olisi sellainen tekijä, joka voisi antaa potkua ei pelkästään julkisille sijoituksille, vaan se voisi antaa uutta virtaa myöskin yksityisen sektorin sijoituksille. Tämä on sellainen asia, mitä haluaisin nyt ehdottomasti pohdittaisiin. Ja sitten vielä mielessämme puuttuu sellainen perustavanlaatuinen asia tästä mietinnöstä, nimittäin se, että arvioitaisiin laajasti ja yksityiskohtaisesti eh, niitä sosiaalisia vaikutuksia, joita finanssipoliittisilla toimilla on. Pitäisi olla olemassa sellaisia kvalitatiivisia, sosiaalisia indikaattoreita, jotka antaisivat viitteitä siitä, minkälaisia sosiaalisia vaikutuksia tällä, näillä politiikoilla on. Ja sitten vielä haluaisimme nähdä lisää hyvin tärkittävään seikkaan, eli demokraattiseen vastuuvelvollisuuteen. On oikein, että tällaisissa säädöksissä, joilla on näin valtava vaikutus, on sisäänrakennettuna demokraattinen vastuuvelvollisuus. Kreikkahan on tästä selkeä esimerkki. Ja vielä lisää haluaisimme nähdä ajatuksen siitä, että Euroopan parlamentti olisi tässä parlamentti, Euroopan parlamentti olisi tiiviimmin mukana tässä prosess, valvontaprosessissa, koska Euroopan parlamenttihan on ainoa instituutio, joka edustaa suoraan Euroopan kansalaisia ja on suurin instituutio. Ja sitten vielä viimeiseksi pitäisi sisällyttää tänne selkeä laskenta, laskelma siitä, kuinka tästä output gapista saataisiin aikaiseksi ihan numerotietoja, koska tällä hetkellä suoritettavat laskemat ovat hyvin sattumanvaraisia. Tällä hetkellä ei pystytä näkemään selkeästi, että mikä BKT voisi olla tai arvioida, mikä se BKT voisi olla jonakin tulevana hetkenä. Tämä indikaattori on sellainen, joka täytyy tarkastella vielä uudestaan, koska sillä on valtava vaikutus mukautuksiin ja myöskin niihin budjettimukautuksiin, mitä vaaditaan jäsenvaltioita. Eli tähän kohtaan on lisättävä vielä jotain. Ja sitten vielä viimeinen kohta. Kiitän kuitenkin esittelijää siitä, että hän on aivan pienen pieniä Äh, askeleita ottanut eteenpäin kompromissien aikaansaamiseksi. Esimerkiksi kun pyysimme, että keskityttäisiin enemmän analysoimaan äh, äh, ylijäämiä ja alijäämiä koskevia eroja ja näitä kysymyksiä. Ja Saksan kanta erityisesti lisää jäsenvaltioiden välisiä eroja entisestään. Ja senpä takia on aivan oikein, että tätäkin asiaa valaistaan hieman. Ja sitten vielä haluaisin lisätä, että rahoitussektorin pitäisi osallistua enemmän talouskriisin kulujen kantamiseen. Jos mietintö esine, etenee tähän suhtaan, suuntaan, niin ehkä ryhmämme voi antaa tukensa tälle tekstille. Muussa tapauksessa emme voi sellaista tekstiä tukea, joka ei puutu asian ydinkysymyksiin. Ja, ja. Meillä on vielä kolme puheenvuoropyyntöä ilman puhujalistaa ja pyytäisin, että kukin puhuisi vain yhden minuutin. Ensimmäiseksi Notis Marias. Κύριε Πρόεδρε, θα θίξω ένα ζήτημα μόνο, το οποίο είναι πολύ σοβαρό και έχει σχέση. Yksi asia joka liittyy tarkistuksen 21 ja 23 eturistiriidat ja EKPn toiminta. EKP ei voi olla itsenäinen rahoituspoliittinen toimielin yhtäältä ja sen Troikan jäsen toisaalta. Tämä oli 24.1.2015 tuomioistuimme yleisasiamiehen kanta. Ja tiistaina me onnistumme tästä hyväksymään myös lausunnon. Täytyy tämä yleisasiamiehen kanta pitää mielessä. EKP ei voi järjestää sellaisia asioita kuin väärinnän keventäminen tai talouspoliittiset suorat kaupat. QE. Sellaisen ei olisi, olisi pitänyt kuulua troikkaan. Tässä on selvä eturistiriita. Eilen en voinut esittää herran Trakille tätä, koska EKP jättää Troikan. Ja se vastaa parlamentin ja, ja tuomioistuimen yleisasiamiehen kantoihin. I'll try to speak in English to be fast. Niin, kiitos. Tässä nyt on kuvattu tämä tilanne, joten meidän täytyy palata nyt perusasetelmiin, eli kilpailu sisämarkkinoilla, jossa on yhteisvaluutta, Tämähän on tiedetty alusta pitäen ja analyysi on, komission analyysi on tämän vahvistanut. Ja tästä syystä me ehdotimme rahaliittoa ja sitten asianajajat ehdottivat, että olisi 5 prosentin budjetti bruttokansantuotteesta. Eli täytyy nyt miettiä todellisuutta, eikä vain yksinkertaisia viestejä, että jälle siirtuu jotain muuta. Ja kun puhutaan siitä, että katsotaan mikä ei toiminut, niin kun katsotte Troikan ehdotuksia liittyen mukauttamiseen tietyissä maissa, kuten se, että bruttokansantuote on sopistunut 2 prosenttia, ja kun ehdotatte 4-5 prosentin mukauttamista, niin suositukset eivät ehkä ole oikeita. Ja lopuksi lukee. Niin, tämä on viimeinen asia. Olen samaa mieltä siitä, että veroilla katetaan valtion toimintaa ja siksi esimerkiksi omassa maassani ei voida ymmärtää, että terveydenhuoltopalvelut eivät toimi ja 20 suurimmasta yrityksestä 19 maksaa maan verot Alankomaihin – koska tässä nyt on valtioiden välistä verokilpailua. Kiitoksia, edustaja Anneman. Ik zal zeker binnen de minuut blijven, want om eh, uit te leggen... On varmaan minuutin puitteissa, mutta mietintö tekemuodossaan on mahdoton Se Lukke sanoi ihan saman ja yksityiskohtaisesti. 28 edellistä taloutta, sisämarkkinat, silti 28 erikseen hallittavaa taloutta. Eikä meillä ole yhden kompolitiikkaa siinä. Tässä tavoitteena on ylhäältä pakotettu poliittinen unioni. Me olemme nähneet Itä-Euroopasta, minkälainen katastrofi on käytännössä. Thank you, Kiitoksia, artikla 1 yksi, yksi yhdeksän sanoa asiasta jotakin vähän muuta, mutta tästä ei ole nyt aikaa keskustella, joten annan puheenvuoron Pervansveresille. Merci beaucoup. Kiitoksia. Tämä on tärkeä keskustelu. Työtä on tehtävänä. Diagnostiikasta on sanottu paljon mietinnössä todetaan, että kuvataan eurotalouden tilannetta. Traja haluaa, että että sen professori Klintsin työstä. Iloisen sen siitä. Esittelijänne on palveluksessanne. Ja pyydän teitä palaamaan siihen yhdessä laadittuun diagnostiikkaan vastaa kaikille. Kaksi kolme merkittävää tekijää kuitenkin, koneesteri Lange puhuu poikkeuksista olojen ennustamattomuudesta, koska kompromissi N puuttuu siihen, koska enpä ymmärrä kommenttia. Ellei hän tässä katsotaan unusual eventia, circumstances exceptionnelles, ennustamattomat olot verotuksesta. Uskon, että voimme löytää sopimuksen. Ja Törerin mukaan kanssa samalla lailla ajattelee, että nykypolitiikkaan kielteiset vaikeudet täytyy tarvita uudelleen. Tätä tässä lähellä? Rakat kollegat, minä shakerasin vähän teidän suhtautuminen siihen ideaan, että Mennä kompromissiin, niin olemme tässä te kompromisseja koska vilpittömästi minun alkuperäisen tekstin ja kompromissien välillä on kuljettu valtava tie. Olisin mielelläni nähnyt, että voitte olla äh, vähän voineet arvioida samalla tavalla. Mutta seuraavassa varjo ja sitten kokouksessa varmaan päästään tähän. Olette paljon puhuneet keskuspankkiin itsenäisyydestä – sen enempää mietinnössä kuin kompromisseissa ei ole mitään, mikä heikentää sitä riippumattomuutta. Aina viittaus riippumattomuuteen on kysymys, jonka kollega, kreikkalainen kollega on esille, joka haluatte poistaa. Mikä liittyy keskuspankin riippumattomuuteen toimistaman yleisasiamiehen mukaan. Ja se tarvitaan, että keskuspankki talouspoliittisten suorien toimien yhteydessä ei saisi olla sitten Troikan jäsen. Keskuspankin riippumattomuuden maattomuuden kunnioittaminen merkitsee sitä, että voimme voidaan tukea huomiota, jonka teen. Eli keskuspankin pitäisi olla tarkkailla, eikä se saa ottaa puolta talouspolitiikassa. Aika ei ole, kaikille ei voi vastata. Jos ajatellaan sopimuksen korjaavaa ja ennakoivaa puolta. Ja puolella meillä on työtä. Mutta aloitan kaikkeen tahtoon kunnioittaa aikataulua, jonka puheenjohtaja asetitte koordinaattoritten kanssa. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Tämä oli kovin intensiivinen keskustelu ja selvästikin toimenpiteitä vaaditaan. Olisin halunnut käyttää puheenvuoron itsekin, mutta aikaa ei ollut, joten kahden välisesti sitten esittelijän kanssa voimme ehkä keskustella ja hän voi, hän voi kuulla sitten siitä, mielipiteeni, kuinka täällä suureltakin ehkä näyttävät erimielisyydet eivät välttämättä ole niin mahdottomia, etteikö yhteisymmärrykseen päästäisi. Olen optimistinen sen suhteen, että parlamentti löytää tässä sellaisen kannan, joka saavuttaa laajan tuen ja toivon, että kaikki poliittiset puolueet tekevät rakentavasti työtä tämän tavoitteen aikaansaamiseksi. Ja olen todennut myös, että parlamentin mukanaolo on tässä tärkeä ja sen pitäisi ottaa huomioon tai, tai, tai sen laatima mieli, äh, kertomus on osa tätä rakentavaa työtä, joka on linjassa sen kanssa, mitä aikaisemminkin olemme äänestäneet Beresin ja Klitsin mietintöjen kohdalla aikaisempina aikoina. Mutta nythän elämme vuotta 215 ja on uudet ajat. Eli kiitoksia paljon, että olitte läsnä. Ja sitten 14. huhtikuuta Ekonissa tästä äänestetään. Ja neuvottelutiimi on ja varjoesittelijätkin keskustavat, keskustelevat aiheesta tämän keskustelun perusteella. Aloitamme uudestaan sitten kokoukseen kello kolmelta. Silloin on Lord Hill paikalla. Pyytäisin, että olette paikalla ajoissa, koska keskustelukomission komission jäsenen kanssa on erittäin tärkeä. Kiitoksia paljon.